Good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin aloittaa ensimmäisen kuulemisemme ja samalla haluaisinkin välittömästi vaihtaa äidinkieleeni. Minä toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Aloitamme tänään julkisen työskentelymme tässä PANA-valiokunnassa – kutsut on lähetetty kollegoille 14. syyskuuta. Ja oletankin, että kenelläkään ei ole mitään tätä toimintatapaa vastaan, en ainakaan huomaa mitään. Ja niinpä haluankin sitten aluksi tehdä muutaman perustavanlaatuisen kommentin. Ensinnäkin meillä on kaiken kaikkiaan 18 kieltä käytössämme. Jokainen voi siis käyttää äidinkieltään. Asiakirjat ovat kuitenkin englannin kielellä. Toiseksi, meillä on papereita, jotka on toimitettu kollegoille, joita ei jaeta uudestaan salissa, joten ne on tuotava mukana tänne kokoukseen. Kolmanneksi tämä kokous välitetään tänään internettiin webstreamingin myödössä, muodossa. Osoitehan teillä on Europarlin verkkosivu ja jokainen, joka puhuu, hänen puheenvuoronsa kameran kautta välittyy eteenpäin. Näiden teknisten kommenttien jälkeen kysyisin, onko koordinaattorilla vielä jotakin toiveita? Ei näytä olevan. Siinä tapauksessa, niin herra Rosati, olkaa hyvä. EPPn koordinaattori. E uh, niin, halusin vain muodollisesti todeta, että emme ole sopineet tästä puhujajärjestyksestä tässä kokouksesta. Tämä asia ilmeisesti vielä on puheenjohtajan tarkasteltavana ja haluaisin vain todeta, että se mistä on sovittu tänään, siis minun on pakko nyt pitää sitä poikkeuksena, kunnes sitten saamme aikaan lopullisen sovun puhujen järjestyksestä eri poliittisista ryhmistä. Ja vielen dank, Herr Kiitos, herra Rosati. Otan tämän tiedokseni. Ymmärrän kyllä myös, miksi esität tämän kommentin, mutta puheenjohtajan täytyy toimia puolueettomasti. Mutta tässä listassa on tiettyjä epäselvyyksiä ja olemme sopineet, että ensimmäisen kuulemisen jälkeen vielä kerran keskustelemme tästä järjestyksestä ilman, että nyt rupeamme käymään tästä mitään perustavanlaatuista keskustelua. Vielä puheenvuoropyyntö työjärjestykseen. Kiitoksia tästä työstä vielä. Ikävä kyllä lentoliikenteen ongelmista johtuen saimme tämän pyynnön hyvin myöhään sihteeristöltä. Eli nyt poikkeuksellisesti pyytäisin, jos voisitte kuitenkin ottaa minun puheenvuoropyyntöni huomioon. Jos oikein ymmärsin, te ette ole saaneet siis kokousasiakirjoja vai kuinka? Ja. Okay, wenn wir Zeit haben, am Ende wird das möglich sein. Jetzt die Das hängt aber davon ab, von der Liste. ilman puhe mikrofonia. Okei. Okay. Niin, hyvä. Nyt ö, esitystä mukaisesti otamme kohtan, joka koskee johdantoa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kollegat toimittajat, jotka ovat tänään läsnä. Me olemme erittäin iloisia siitä, että te pystytte tässä ensimmäisessä kokouksessa meidän kanssamme keskustelemaan Panama-papereiden taustasta. Me olemme tällä välin luonnollisesti kuulleet hyvin laajalti tästä, ja tämä on asia, joka meitä koskettaa joku, joka jo pitkään on ollut Euroopan parlamentissa, niin kuin minä, muistaa tarkkaan kuulemisen, joka koski Rova Neli Kruusia vuonna 2004, kun hänestä tehtiin kilpailuasioiden komission jäsentä, ja silloin esitettiin 37 yritystä ja yhteiskunnallista ryhmää ja järjestöä, joissa hän oli ollut mukana kymmenenä edeltävänä vuotena. Ja sanon täällä aivan suoraan, hän sanoi, että hän on eronnut tehtävistä kaikissa näissä organisaatioissa. Ja, ja silloin suoraan sanottuna hän jo valehteli parlamentille. Ja totta kai tämä on asioita myös tutkitaan tässä. Tämä kuuluu myös tähän meidän tutkintatehtäväämme. Ja on muitakin kollegoita, jotka voivat täällä vahvistaa tämän. Jos me olisimme tienneet tuon, silloin hän ei olisi saanut tuota niukkaa enemmistöä taakseen 24-22 talousvaliokunnassa, joka silloin oli valmis antamaan hänelle tuen komission jäseneksi valitsemisessa. todennäköisesti herra Fredrik Obermeierin äh, Süddeutsche Zeitungista. Hän on Skypein kautta yhteydessä kokoukseemme. Christoph Kleriks Knack-lehdestä Belgiasta. Oliver Zilman Le Matin Dimanche Sonntagszeitung lehdestä Sveitsistä. Julia Stein ja Jan Strotzig Norddeutsche Rundfunk äh, yleisradioyhtiöstä Saksasta ja Minna Knus. Yleisradio, Yleisradiosta Suomesta. Tervetuloa teille kaikille. Haluaisin luonnollisesti kiittää teitä tekemästänne työstä ja siitä, että olette läsnä. Meille tämä on ollut erittäin tärkeää tämä työ ja voin vain todeta, että etenkin verokysymyksissä on välttämätöntä, että rahanpesuveron kierto, veromaksun välttäminen, jota on takse yksi ja kaksi valiokunnissa käsitelty valtioiden ja suuritysten tasolla, mutta myöskin yksilöiden tasolla ja on noussut esille. Tämä on hyvin tärkeä työ, jota te teette. Tänään tässä kuulemisessa me haluamme käsittää että miten teidän investigatiivisen journalismin yrityksen, yhtiön yhdistyksen, joka toimii Washingtonissa, miten se toimii. Haluan myöskin tämä lisää taustassa siitä, mitä on eh, Panama-paperien takana muuta. Me haluamme tietää, mitä mahdollisia lainsääntöehdotuksia teillä olisi meille ja mikä on rooli eri selvittäjillä tässä asiassa tai välittäjillä tässä asiassa, kysymys pankeista asian ajajista tai Musak- Fonsecan tapauksessa yhdestä panamalaisesta instituutiosta. Mikä siis näiden välittäjien rooli on ollut? Ja luonnollisesti haluamme teitä myös kuulla, mitä odotuksia teillä on Euroopan parlamentille lainsäätäjänä. Me, meillä on tehtävänä, tämä on parlamentin täysistunnon päättämä rooli kesäkuussa 2016 tutkia sitä, millä tavoin komissio, jäsenvaltiot ja, ja muut viranomaiset jäsenvaltiossa ovat rikkoneet Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ja me haluamme myöskin erityisesti ajatellen rahanpesua, verotusta, kirjanpitoa, pankkeja ja ajatellen yhteyksiä, jotka liittyvät veron kiertoon saada tietoa teiltä siitä, mitä nämä yhteydet ovat. Miten me voisimme siis myönteisesti muotoilla omaa työtämme tätä, tässä yhteydessä. Haluaisin myöskin puhua sitten siitä, mikä on ollut neuvoston oikeudellisen yksikön kanta. Parlamentti on neuvoston parlamentin jäsenvaltioiden kanssa saanut mahdollisuuden siis tutkia näitä asioita ja sillä on oikeus selvittää tällaisia kysymyksiä. Se on huomattavasti vanhempia. Tästä syystä me emme aio neuvostolta tai miltään muulta hyväksyä sitä, että he pyrkisivät estämään meidän työtämme. Tämä liittyy myöskin asiakirjojen julkistamiseen. Me emme ole vielä voineet saada kaikkia asiakirjoja. Olemme Moskovisin ja Joranovan kummankin asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa yhteydessä. Ja uskonkin, että me voimme tätä kautta saada uusia sääntöjä, jotka liittyvät miksi Kolbetsin mietintö, joka on jäänyt, joka liittyy tällaiseen oikeuteen harjoittaa tällaisia tutkintoja. Parlamentilla on tehtävä valvoa Euroopan komissiota. Meillä on oikeus myöskin jopa erottaa komissio. Siihen liittyy suuria esteitä, mutta tällainen on yhden kerran jo tapahtunut. Ja tulemme taistelemaan sen puolesta, että tällainen tutkintaoikeus edelleen kehittyy niin, ja että se toimii samalla tavoin kuin erilaisissa kansallisissakin parlamenteissa. Haluaisin äh, nyt ajatellen, miten pitkälle tässä on edetty ajallisesti, että meillä on, on ollut kaksi koordinaattoreiden kokousta, joissa on valmisteltu tätä työtä – me olemme myöskin pyytäneet joitakin selvityksiä. Takse yhden, taksi kahden tekemät selvitykset otamme myöskin huomioon työssämme. Ja olemme suunnitelleet kuulemistilaisuuksien pitämistä ja tai myöskin käydä eri maissa, mutta tästä ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä. PANA-valiokunta on velvollinen toimimaan työssään avoimesti sen me tulemme tekemään sillä tavalla, että meillä on verkkosivu, jossa on nähtävissä kaikki relevantti tieto ja kaikki kuulemiset ja valiokunnan kokoukset pidetään julkisesti niin, että jokainen voi seurata työskentelyä. Ja lopuksi haluaisin sanoa teille vielä sen, miten me olemme sopineet toimivamme. Tähän kuulitte kollega Rosatin puheenvuoron jo. Tänään meillä on viisi puhujaa Brysselissä ja yksi, joka videokonferenssin kautta on yhteydessä tähän kokoussaliin. Me aloitamme kahdella etukäteen nauhoitetulla videoviestillä toimittajilta. Ne on myöskin ohjelmissanne kirjallisena nähtävinä, nähtävillä nämä puheenvuorot he eivät välttämättä ole tänään täällä paikalla. Jokaisella puhujalla on seitsemän minuuttia aikaa johdantopuheenvuoroon. Tämän johdannon jälkeen, kun kaikki puhujat ovat puhuneet, me käymme keskustelun valiokunnan jäsenten kanssa. Kysymyksiä esitetään viiden minuutin jaksoissa. Ja koordinaattorin mukaan kysymyksen kesto saa olla enintään yksi minuutti, sinne saamme vastauksen. Ja jos jää aikaa vielä sen jälkeen, on mahdollisuus esittää jatkokysymyksiä. Ja pyytäisin, että kysymyksiä esitettäessä olisi sitten mahdollisimman lyhytsanaisia ja vastaukset olisivat mahdollisimman täsmällisiä, ei puheenjohtaja joudu puuttumaan näihin keskusteluihin. Nyt aloitamme näillä nauhoitetuilla puheenvuoroilla, siis eh, Gerard Rydilta, joka on tutkivien journalistien niiden kansainvälisen konsortion johtaja, ja sen jälkeen on vuorossa Bastian Obama, joka myöskin työskentelee Washingtonissa ja edustaa Süddeutsche Zeitung-lehteä, ja joka on Süddeutsche Zeitungin kirjeenvaihtaja, siis Washingtonissa on kirjoittanut Panama-papereista. Niin, aloitamme näillä videoituilla puheenvuoroilla. Olkaa hyvä. Wo, wo muss ich drücken? Ja, Ah. Washington, D.C. Yeah. And what we do is we bring investigative, bring investigative reporters from around the world together tutkivat journalistit kautta maailman kokoontunut yhteen. Olen itse Gerald Ryle, johdan äh, ICIJ-järjestöä. Se ei pyri voittoon, toimii Washingtonissa. Me kokoamme yhteen journalisteja, jotka voivat tutkia räätyyttäviä uutisjuttuja. Yli vuosi sitten Süddeutsche Zeitung Saksasta kääntyi meidän puolemme. Sillä oli 11,5 miljoonaa asiakirjaa, jotka olivat saaneet nimettömältä henkilöltä. Näissä asiakirjoissa oli mukana 40 vuotta tietoa panamalaisesta lakifirmasta Mossack Fonsecasta ja me kokosimme yhteen mediaa 76 eri maassa työstämään materiaalia tarkastamaan, oliko siinä jotakin julkista etua kiinnostavaa. Lopulta löysimme jotakin, mikä järkytti koko maailmaa. Me huomasimme, että yli 140 valittua virkamiestä toimi näissä offshore-yrityksissä ja heillä oli tällaisia, se ei ollut pelkästään laitointa, aina välttämättä laitonta tai välttämättä väärin, mutta kuitenkin löysimme suurimman sisäpiiritiedon määrän, jota oli koskaan nähty. Ja nyt kun näemme, miten kansalaisyhteiskunta reagoi meidän löydöksiimme, ja tämä parlamentin kuuleminen on ju- juuri tämän tyyppinen reaktio, ja olemme tästä hyvin tyytyväisiä. Uskomme, että journalistin työtehtävä on paljastaa, mikä meistä on väärin. Nyt on kansalaisyhteiskunnan ja kansan edustajien, poliittisten edustajien tehdä, minkä uskovat olevan tärkeää seuraavaksi, joten kiitos. So, jetzt vielen Dank. Kiitos. Ja nyt sitten viesti herra Obermeierilta.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 Ja olemme ylpeitä siitä, että Panama Papersin paljastaja otti meihin ensin yhteyttä. Hänen ensimmäinen viestinsä oli lyhyt. Hei, kiinnostaako teitä tieto? Ja kun ensin luin sen runsas vuosi sitten, ajattelin, että se on aika mielenkiintoista, koska kyse oli veroparatiiseista ja tieto on aina hyväksi. Mutta se olikin paljon enemmän. Itse asiassa se muutti elämäni ja kollegani Frederik Obermeierin elämän muutama kuukautta myöhemmin me teimme työtä ICIjen ja satojen tutkivien journalistien kanssa. Ja tämä oli kaikkien aikojen suurin journalistien yhteistyöoperaatio. Kyse ei ollut ainoastaan tiedoista, vaan kyse oli kaikkien aikojen suurimmasta vuodosta 2,6 terabittiä sähköposteja, asiakirjoja, sopimuksia, pankkitietoja ja jopa kopioita passeista. Se osoitti, miten poliitikot ja rikolliset ja veron, tuhannet veronkiertäjät käyttävät veroparatiisia hyväkseen, ja isot pankit auttoivat heitä mielellään. Yhteyksiä oli 70 tämänhetkisen tai aikaisempaan valtion päämieheen. Monissa maissa oli mielenosoituksia ja Islannin pääministerin oli erottava. Eli ja sama kävi monissa muissa maissa ja monia tutkimuksia on käynnissä. Me toivomme, että Euroopan parlamentti valaisee tätä tilannetta vielä enemmän ja ymmär- auttaa meitä ymmärtämään tätä maailmaa, jossa superrikkaat voivat välttää veroja ja kaikkia muita lakeja, jotka eivät heille sovi. Tämä on väärin ja se on saatava loppumaan. Me kaikki olemme sopineet säännöistä ja ne koskevat kaikkia sekä rikasta 1 prosenttia että meitä muita 99 prosenttia. Muussa tapauksessa demokratia on vaakalaudalla, koska ihmiset eivät luota demokratiaan, ja mehän tiedämme, mitä tapahtuu, kun demokratiaan ei enää luoteta. Sitten äänestetään niitä, jotka tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja. He äänestävät populisteja, rasisteja, fasisteja. Eli toivotan teille lykkyä tykö tässä tutkimustyössä. Kansainväliset lopparit eivät tule teitä rakastamaan, mutta tämä on tärkeää, eikä pelkästään Euroopan kannalta. Kiitoksia ja terveks, terveisiä Ann Arborista, Michiganista. Vielen Dank. Kiitos. Olemme siis nyt kuulleet kummankin puhujan perustavanlaatuisen näkemyksen asiassa. Olemme iloisia siitä. He olivat käytössämme edes näin epäsuorasti. Ja nyt aloitamme sitten Puhujen puheenvuorojen kuulemisen. Meillä on kaikkea viisi. Ensimmäinen on Skypen kautta. Toivon, että se tulee toimimaan. Tavallisesti tilanne on se, että hänen pitäisi pystyä vastaamaan myöskin kysymyksiin. Hän on Skypein kautta mukana kokouksessa. Tässä on kysymyksessä herra Fredrik Obama ja edellinen puhuja oli Obama ja AYllä, tämä on nyt AIllä, joten voimme aloittaa herra Obamajanin puheenvuoron. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä toivon, että pystyn ainakin osaltani myöskin edistämään teidän työtänne puheenvuoron kautta. Minun mielestäni panopaperit voi käännös, joka liittyy, liittyy pelkästään verotukseen. Kysymys on myöskin rikollisista, jotka kätkevät omia tekojen käyttäen offshore-yhtiöitä tähän. Kysymys on rikollisista, kuten Syyrian Bashar al-Assadin serkku. He kiertävät tätä kautta myöskin Euroopan sanktioita. Kysymys ei ole pelkästään Panamasta. Me puhumme kuitenkin Panaman paperista. Mossack sekahan on sen päät konttori on Panamassa, mutta sillä on toimistoja myöskin muualla, jopa Euroopan unionissa, esimerkiksi Luxemburgissa. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että Mossack Fonseca on vain yksi offshore-toiminnan tarjoaja, tarjoaja maailmassa, joten meidän täytyisi katsoa lähemmin sitä. Who are the middlemen? Because normally an end customer does not go directly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 Vielen Dank. Kiitos, herra Obermeier. On saanut kuulla, että hän ei kuule meidän kysymyksiämme tällä hetkellä, että yhteys on poikki. Herra Obermeier, pystyttekö kuulemaan meitä? Ja. Moment. Obermeier, haben Sie... Kiitos, herra Obermeier. Onko teillä nyt yhteys tänne saliin? Näen teidän kuvanne, mutta se näyttää olevan tuollainen pysähtynyt kuva. No, yritämme myöhemmin uudestaan. Tämä on nyt ensimmäinen yritys Euroopan parlamentissa tällä tavoin toimia. Se ei nyt näytä toimivan. No, minä pyydän, että pysyisitte läsnä, kuten, kuten oli sovittu, ja voimme esittää teille kysymyksiä. Sitten jatkamme. Ja pyydän seuraavaa toimittajaa käyttämään puheenvuoron. Hän täällä edessä, Christoph Kleriks, Knack-lehdestä Belgiasta. Ja Kleriks, hänellä on nyt seitsemän minuuttia aikaa käyttää puheenvuoronsa. Sydämisesti tervetuloa, olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the... Hyvää huomenta, kiitos kutsusta. Minä seitsemän minuutin ajan nyt puhun näistä selvityksistä Belgiassa, jossa Knack, Le Soir, Tet ja eräät muut tulevat mukana. Me olemme kirjoittaneet 11,5 miljoonaa asiakirjaa, etsineet nimiä, jotka liittyvät Belgiaan. Tätä kautta me saimme aikaan listan 700 Belgian kansalaisesta tai Belgiassa asuvasta henkilöstä, jotka olivat yhteydessä 1144 offshore-yritykseen. Siis Belgian kansalaisia ja Belgian asukkaita, koska me nähdään eri kansallisuuksia, jotka nousivat esille. Mukana oli tanskalaisia, alankomaalaisia, jotka asuvat Belgiassa. Ja suosikki veroparatiisi olivat brittiläiset nettosarjat, sen Panama. Ja nämä nousivat erityisesti esille. Tässä näette brittiläisten neitsysaarten rakennuksen, jossa Mossack Fonsecan toimisto, aivan matkailutoimiston yläpuolella useimmat henkilöt, jotka ovat olleet yhdessä offshore-yrityksen, asuvat Antwerpenissä tai Brysselissä. Ja tämä, heillä oli eri tehtäviä, olivat osakkeenomistajia, olivat jo työttäneet tai ja me jopa löysimme yli, yli 80 tällaista erityisesti näistä toiminnasta hyötyvä henkilö. Mikä on sitten tämä asia, joka liittyy offshore-yrityksiin, niiden osalta on arhainen veroaste tyyppinen piirre, mutta toinen ilmiö, joka on syytä on se, että offshore-yrityksen merkitsevät nimettömyyttä voidaan luoda tällainen yritys ja eh, eikä nouse esille, joten joten yli 80 lopullista hyötyä, mikä osoittaa todellakin sen, miten, mikä merkitys on asiakirjoilla, jotka vuodettiin. Kysymys on juuri niistä asioista, jotka tavallisesti eivät nouse esille nämä lopulliset hyötyjä. Nominee directors, nominee shareholders, etc. Ovat siis todellisia omistajia. Ja jotkin tapaukset, joista olemme kirjoittaneet, niistä on kysymys rikkaimmista perheistä Belgiassa. Nämä nimet, joita olemme jo nähneet, ovat tällaisia muissa eh, selvityksissä, jotka koskevat esimerkiksi LuxLeaksia ja SwissLeaksia. Tämä mm, tietoanalyysin kautta me saatoimme myöskin löytää, saada selvisen, mikä on profiili, joka on näillä Belgian kansalaisilla tai asukkailla, jotka olivat yhteydessä eh, näihin offshore-yhtiöihin. Saatamme nähdä, ei mitenkään. Löytävästi monet työskentelevät rahoitusalalla, mutta näemme myöskin, että myöskin timanttiteollisuus oli toisena. Tämä on asia, jota käsittelimme erityisesti artikkeleissamme timanttiteollisuus on myös sektori, joka nousi erityisesti esille swissleaks selvityksessä. joten nämä 65 timanttialan henkilöä, jotka olivat yhteydessä offshore-yrityksiin, heistä voidaan sanoa, että nämä offshore-yritykset luotiin vuoden 2000 jälkeen, ennen kaikkea vuonna 2004. Ja jos katsoo sitä, miten he tulivat yhteen, pääsevät yhteyteen Mossack Fonsecan ja Panama kautta. Se usein tapahtuu sveitsiläisten pankkien kautta, joten se katsoo näitä välittäjiä, joilla oli merkitystä, jotka auttavat belgialaisia asiakkaita. Näin mennään tällaisen kaksoislinjan. Toinen linja meni Luxemburgin kautta ja toinen Sveitsin kautta. Nämä olivat tällaisia reittejä. Sitten kirjoitimme ai, Dexia tytäryhtiöstä Dexia oli tällainen äh, ranskalaisperkeläinen bank, pankki, ja sillä oli harakontori Luxemburgissa, joka jolla osaltaan sitten oli Experta Corporation Trust Services tytäryhtiö. Tämä Experta oli siis luxemburgilainen yhtiö, jolla oli tällainen välittäjän rooli lopullisten asiakkaiden ja Mossack Fonsegan välillä ja päinvastoin. mielenkiintoista oli nähdä, että Experta ja tietoanalyysi, jotta tota, jonka ICJ teki, ekspertan näytti olevan ykkösyritys, joka loi tällaisia offshore-yrityksiä, joita, joita oli 1600 kaiken kaikkiaan vuosien saatossa. Nyt Paham, Panama Leaksin yhteydessä me saatoimme nähdä toisenkin Dexian tytäryhtiön nousevan esille – ei Luxemburgissa, vaan Bahamalla saarilla siis veitsiläisen yrityksen kautta, joten Expertalla on oma roolinsa myöskin Bahama-liiksissä. Kuten mainitsin, Experta oli osa Dexia-ryhmää Luxemburgisen pankin kautta, ja on tärkeää tietää, että Dexia-ryhmä pelastettiin veronmaksajien varoilla Belgiassa, joten on mielenkiintoista, että juuri tämä pankkiryhmä oli näin merkittävä offshore-yritysten luoja. Monet hyödylliset asiakirjat, jotka liittyvät näihin vuotoihin, osoittavat sen, että ekspertta oli yhteydessä tähän toimintaan. Yksi hyödyllinen asiakirja oli niin sanottu content-raportti, jonka oli kirjoittanut Mossack Fonsekin toimisto, joka osoitti, miten pitkälti Brysselin pääkonttori oli mukana asioissa. Tästä sähköpostiviestä voidaan katsoa, että tuota, kaikki palvelut tarjotaan ottaen huomioon kansalliset ja eurooppalaiset vero, verolait ja maan vastaus, jonka usein kuulemme ihmisiltä, jos, jotka ovat yhteydessä niihin havaintoihin, joita olemme tehneet selvityksissämme. Myöskin Fortis pankki, siihen liittyvä ryhmä osoittautui sellaiseksi, että sillä oli tällaisia tytäryhtiöitä, miksi niissä oli Fortis Intertrust, ja kun me otimme Intertrustin yhteyttä, käytän esimerkkejä, joita olimme löytäneet näistä tiedoista, heidän reaktionsa oli, että, että kun me olimme osa Fortisin hallintoa, me toimimme tällaisena takakonttorina muutamalle tuhannelle offshore-rakenteille Fortisen asiakkaille, vaan siis muutamat tuhat, jotka olivat yhteydessä tähän Mossack Fonseca-vuotoon, mikä osoittaa, että nämä 11,5 miljoonaa vuodettua asiakirjaa ovat vain jäävuoren huippu. Sillä on muita toimijoita, jotka ovat luoneet myös selvästikin tällaisia offshore-yrityksiä. Mikä oli sitten tämä vaikutus näillä yli 20 artikkeleilla, jotka me julkaisimme Belgiassa, niissä tiedotusvälineissä, jotka mainitsin ensinnäkin, verojen, verontarkastajat ovat käynnissä selvityksiä, on 239 tapausta, jotka on avattu erityisen verotarkastuksen yhteydessä Belgiassa. Sitten toinen on se, että Belgian parlamentti on käynnistänyt valiokunnan, joka tutkii Panama-papereihin liittyviä havaintoja. Ja kolme, sitten Belgian hallitus on neuvottelut Panaman kanssa, ja joka liittyy sopimukseen verotietojen vaihdosta ja tärkeä asia on Brysselissä syyttäjän viranomainen on käynnistänyt oikeudellisen tutkimuksen, joka koskee asiaa valitettavasti vain. He eivät voi tietenkään kommentoida näitä yksityiskohtia tämä kummin. Ja sitten lopuksi haluaisin kiittää teitä, toivottaa teille onnea ja myöskin haluan viitasi siihen, miten tärkeää on suojella ilmiantajia Euroopassa, sillä ilman ilmiantajia me emme istuisi täällä, me emme olisi saaneet tietää LuxLeaksista, me emme olisi voineet keskustella Panama-papereista, eikä olisi ollut Bahama Leaks julkaisuja äskettäin. Joten hyvät kollegat Euroopan parlamentissa, varmistakaa se, että ilmiantajat voivat tulevaisuudessakin puhua. Kiitos herra Kleriks. Tämä viimeinen kommentti on meille erittäin tärkeää, nimenomaan imeantajien suojelu. Minusta se on olennainen tavoite, joka meillä on täällä, että parannetaan olosuhteita, joissa ilmiöntäjät ovat työskennellessä ilman näitä julkaisuja, ilman näitä tietoja, ei olisi mahdollista ajatellen verotuksellista oikeudenmukaisuutta saada aikaan edistysaskelia. Selvämiset kiitokset. Seuraavaksi Oliver Zilman, Le Matin Dimanche, Sonntagszeitung Sveitsistä. Olkaa hyvä. Zilman. Thank you very much. Kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin ottaa esille tässä aivan erityisen tapauksen ja antaa hiukan lisää tilastoja, joka tämä saattaisi kiinnostaa mahdollisimman tutkimuksen kannalta täällä EU:ssa. Tämä keskittyy Kyprokseen ja Sveitsiin Kypros on oikeudenkäyttöalue EUn alueella tavallaan ja Panama-paperit osoitta, osoittivat moni, monia tapauksia, että puuttui avoimuutta offshore-teollisuuden kanssa, joka toimi Kyproksella. Juristeja esiintyi todellisena omistajina ja peiteltiin varsinaisen omistajan henkilöllisyyttä. Pankki tilejä saattoi olla valtakirjan avulla siellä. Sveitsiläiset eh, juristit käyttivät Sveitsin sallimia porsaanaukkoja lainsäädännössä. Kuka tässä näin toimi? Haluan näyttää tapauksen, jonka ehkä tiedättekin. Tässä näemme oikealla herra Rodovinin yksi läheisimmistä herra Putinin ystävistä viimeisen 40 vuoden ajalta. Tässä hän on eh, ensimmäisen herra Putinin lapsen ristiäisissä kummina heillä alun perin ollut mitään suurempaa vaurautta. Sitten taas tämä herra, herra Kovacok, USAn valtiovarainministeriön mukaisesti hän on herra Putinin henkilökohtainen pankkiiri ja vuodesta 2014 äh, hän on toiminut tässä tehtävässään. Nyt on käynyt niin, että herra Kovatsokin pankki perustaa offshore-yrityksen Panamaan herra Boldovinin nimissä. Ei ole selvää, miksi hän mitään yritystä tarvitsee Panamassa, mutta näin he nyt vain ovat tehneet. Herra Kovacok on kaikkein suurin Rosaja-pankin osakkeenomistaja. Tämä pankki sanoo siis kaikkea tätä, tämä Rosaja-niminen pankki. Yritys joutuu itse Mossack Fonsecan ostamaksi. Monet näistä yrityksistä, jotka toimivat Panamassa, niillä on pankkitilejä, Kyproksella siis rahat itse asiassa olivat Kyproksella, mutta Rosaja-pankki halui kuitenkin hallinnoida näitä varoja. He halusivat olla taustalla mukana. He palkkasivat syyrialaisia lakimiehiä, jotka hoitivat kaikki maksut, paperityön herra Voldovinin puolesta. Tämä oli tämä perusasetelma. No mitä nämä yritykset sitten tekivät? Me huomasimme ensinnäkin, että Roldovakin ei, ole, ei näy missään. Oli ta, ei tavallaan ollut olemassakaan, vaikka hän oli kuitenkin varsinainen omistaja. Ja me näemme tässä Kovatsakin pankin, joka toimii yhteistyössä seitsemän lakimiesten kanssa. He saavat valtavia määriä lainoja näistä yrityksistä. Todennäköisesti rahat virtaavat siis Kyprokseen. Kyprokselle satoja miljoonia euroja. Niistä löytyy sopimuksia Panaman papereiden joukosta. Näitä rahat sitten enempäin siirretään tai lainataan alueille, jotka ovat meidän mielestämme epäilyttäviä. Ja myös asiantuntijoiden mielestä esimerkiksi rahaa virtaa hotellilomakohteisiin, jotka ovat lähes herra Putiniin kanssa ja alueille, mulle tämän tyyppisille alueille. Ja nyt näemme, että yritys saa salaiset oikeudet hallinnoida aseita, aseteollisuutta ja voi ostaa tällaisia erilaisia luksustuotteita. Kaiken kaikkiaan kaksi miljardia dollaria kulki herra Voldoginin yrityksen kautta Panamas, Panamaan ja muihin kohteisiin. Suuri kysymys. Tämä koko asetelma on siis varsin epäilyttävä mukana oli siis erittäin korkealla paikalla olevia poliittisia henkilöitä. Kuka tämä kaikkea kontrolloi? kontrolloi. Joten Kyproksessa meillä on tämä pankki ja rahat. On venäläinen pankki, joka tuli sinne 2007-2008, omistaa Venäjän valtio. Pani sen tähän kyllä kysymysmerkin, jos nämä Tarkasteltuna nämä virkamiehet pankissa tarkasti, jos rahat virtaavat herra Putinin lähipiiriin? No, se on tietysti yksi mahdollisuus. Toisaalta on nämä sveitsiläiset lakimiehet, jotka hallinnoivat tätä yritystä ja kontrolloivat kaikkea, valvoivat kaikkea. Ja myös Sveitsissä yleensä ja ainakin EU-ssa sveitsiläisen lakimiehen täytyy toteuttaa tällaista riittävää huolellisuusperiaatetta, katsoa kuka on varsinainen omistaja, mihin rahat virtaavat. Ongelmana on se, että sveitsiläiset lakimiehet käyttävät tutkimuksia, että Mons, jota Mons, Monsra Fonseca käyttää. Tämä liittyy tällaisiin nimitettyihin johtajiin, väärennettyihin johtajiin sanoisin. He ovat siellä vain allekirjoittamassa sopimuksia ja äh, hyväksymässä kaiken, mitä tapahtuu offshore-yrityksessä ilman, että sitä varsinaisesti johtavat, siis nämä nimitetyt johtajat. Varsinaisesti he kuitenkin johtavat, mutta paperilla ei. No Sveitsissä taas, jos ei allekirjoita yrityksen puolesta, ei pidä suorittaa minkäänlaista huolellisuusvelvoitettakaan. Siis sveitsiläiset Juristit voivat tehdä mitä tahansa Sveitsissä. Heidän ei pitäisi säännöllisesti tarkastella, mitä tapahtuu näissä offshore-yksiköissä. He eivät he tätä tarkastele. Loppujen lopuksi panamalaisten pitäisi kontrolloida, koska vain ainakin vain paperilla. He ovat vastuussa, heillä on johtajat johtamassa näitä yrityksiä, heidän pitäisi tietää, mitä siellä tapahtuu, joten kysymme panammalaisilta herra Volvinin tutkimuksen jälkeen, oletteko tarkastelleet tämän henkilön tilannetta, joka on läheisessä yhteydessä herra Putinin? He eivät tunteneet koko miestä ja heidän vastauksensa kirjallisena meillä on hieno lakifirma Sveitsi, jonka pitää noudattaa kaikkia huolellisuusvelvoitteen sääntöjä ja meidän pitää tuntea asiakkaansa ja minkä takia pankkitilejä on. Meidän ei periaatteessa tehdä mitään näille tileille, vaan Sveitsin pitää itse tarkastella nämä teet, koska säätelee niitä, vaikka näin ei olekaan. Kukaan ei oikeastaan siis kontrolloi näitä. Tämä on valtava mm, järjestelmä pantu pystyyn ja tässä etsitään vain sääntelyn porsaanreikiä ja minä katsoisin juuri tähän suuntaan, koska tästä nähdään, että tämä suunnitelma, joka oli mahdollista herra Putinin lähiympäristössä, siis kyseessä oli sato, laimeen satojen miljoonien eurojen osalta ja kukaan ei sitä kuitenkaan mitenkään valvonut. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös siitä, että noudatte puheaikaa. Nyt pyydän, että rouva Stein ja herra Strotsik tulivat tänne eteen istumaan. Vielen Dank. Kiitos edelliselle puhujalle. Ja, ich darf äh, herzlich begrüßen. Niin. Haluan toivottaa sydämesti tervetulleeksi Julia Steinin ja Dan Strötsitsikin äh, Norddeutsche Rundfunk yleisradioyhtiössä Saksasta. He ovat yhdessä työskennelleet tämän asian parissa. Rouva Stein, olkaa hyvä. Vielen Dank für diese Einladung und die Gelegenheit. Kiitoksia tästä kutsusta ja tästä mahdollisuudesta esitellä tutkimuksiamme. Ajattelin pitkään tätä tutkintavelikuntaa, koska tehän katsotte, miten europaikat on rikottu ja miten komissio on ehkä laiminlyönyt tehtäviään, mutta ei ole helppoa, eli suurimpien vuotojen osalta osoittaa, että oikeutta on rikottu. Meiltä puuttuu ratkaisevia tietoja ja niitä on sitten verotutkijoille tai salaisen palvelun edustajilla, mutta me olemme ikävä kyllä vain toimittajia. Rikosten osoittaa karkottaminen on onnistunut tietyissä tapauksissa Panama-paperien kohdalta. Esimerkiksi Mossack Fonseca on rikkonut lakia, koska sen asiakkaana on Assadin serkku Rami Maklou, vaikka hän on EUn ja Yhdysvaltojen sanktiolistalla. Muitakin rikollisia löytyy Panama-papereista, ja he ovat siellä asiakkaina. Heidän omaisuuttaan on piiloteltu, jos on selkeä rikos mutta tämän avunannon osoittaminen on sitten jo huomattavasti vaikeampaa. Mutta näitä rikoksia enemmän minua kuitenkin kohuttaa tämä järjestelmä. Ensinnäkin periaatteessa on ihan laillista perustaa pöytälaatikkoyritys. Se on minun mielestäni jo varsinainen ongelma on laillista myydä pöytälaatikkoyritys ja on, on laillista pysyä nimettömänä tällaisessa rakennelmasta. Tällä tavallahan pystyy toimimaan näkymättömästi, koska kukaan ei enää pysty tarkistamaan, onko toiminta laillista vai laitonta, koska se on näkymätöntä. Monet tahot maailmassa edistävät näitä pöytälaatikkofirmoja ja Mossack Fonseca on vain jäävuoren huippu. Panama on vain yksi vero paratiiseista, ja pankit ovat vain osa tätä järjestelmää. Jos internetissä laittaa hakusanaksi pöytälaatikkofirman perustaminen millä tahalla kielellä, niin sieltä löytyy paljon tuloksia. Ja on ihmeellistä, että näin paljon edistetään liiketoimintamallia, joka on herättänyt näin paljon hälyä. Näillä sivuilla luvataan täydellistä luottamuksellisuutta. Siellä puhutaan anonyymisyydestä ja yksityiselämän suojasta. Ja siellä myöskin todetaan, ettei joudu maksamaan minkäänlaisia veroja. Panamahan on tunnettu erittäin hyvästä maineesta, mutta tämä on nyt ehkä muuttunut. Nämä yritykset vetoavat aina siihen, kuinka helppoa on perustaa pöytälaatikkoyritys. Siihen tarvitaan vain voimassa oleva passi ja osoite, ja muutamalla klikkauksella voi perustaa yrityksen ihan kuin tilaisi jonkun pienen tavaran netistä. Erona on vain se, että pöytälaatikkoyrityksen kautta voi harjoittaa laillista tai laitonta liiketoimintaa. Sitä ei kukaan pysty valvomaan. Dokumenttiamme varten, jonka teemme NDR-ARD-kanavalle, me kokeilimme tätä ja me perustimme internetissä yrityksen ja sitten seurasimme yrityksen jälkiä Panamassa. Ja raportteri Christoph Lütgert lähti matkaan. Ja toivottavasti tämä nyt toimii Meillä on tässä pieni pätkä videolla, eli mitä sitten saimme havaita, kun kävimme Panamassa tutkimassa yrityksemme jälkeen. Gut, solange es nicht funktioniert, kann ich versuchen es. Und kun se vielä toimii, niin Ehkä voisit vain kuvailla tätä tilannetta. Täällä ei ole internettiä täällä Euroopan parlamentissa. Eli me seurasimme tätä yrityksen osoitetta, ja kun tulimme yritykseen, niin se oli bisnesrakennus, mutta ei ollut helppoa päästä rakennuksen omaan yritykseen. Me menimme 19 kerrokseen ja olimme siellä yllättyneitä, koska se oli vielä rakenteilla. Ja sitten internethausta näkyi, että samassa osoitteessa on 6000 osoitetta. Siis 6000 yritystä toimii tästä rakennustyömaan osoitteesta. Ja kun näin tämän, niin sitten ymmärsin, kuinka absurdi tämä malli on. Muutamalla klikkauksella ei tarvi käydä missään pankissa, kenenkään kanssa ei tarvitse puhua, vaan internetin anonyymisuudessa voi perustaa oman firman. Miten tämä voi olla laillista? Miten yritykset voivat mainistaa sitä, että yrityksen omistajan nimi jää salaiseksi ja sitä ei voi jäljittää? Miten tällainen liiketoimintamalli on sallittu? Ja vaikka olisikin sitten luettelo edunsaajista, niin silti monet jäävät tämän verkoston ulkopuolelle. Milloin tietojen vaihdosta tulee maailmanlaajuinen standardi? Mielestäni lakia pitää nyt nopeasti muuttaa, ja jos Euroopan parlamentti voisi painostaa tähän suuntaan, niin se olisi jo paljon. No, muiden panamapaperien rikosten paljastaminen on asia, jota nyt työstetään ympäri maailmaa, myös Saksassa. Siellä Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa on nyt katsottu verkkotietopankkeja ja sieltä on löydetty tietoja 400 yrityksestä veroparatiiseissa. Nyt muissakin osavaltioissa on tutkimuksia käynnissä ja yhä useampi saksalainen pankki on nyt tullut tässä esille. Ja sitten kollegani saa jatkaa näistä pankeista. Kiitos. Filmi ei vieläkään ilmeisesti pyöri. No voitte käydä katsoa sen verkosta ja näette sitten vielä tämän räjäisen kerroksen. Kiitos. Ja nyt herra Sotsek. Kiitos Julia. Hyvät naiset ja herrat, edustajat. Minä haluaisin kiittää kutsusta ja jatkaa siitä, mitä Julia juuri sanoi, pohjimmiltaan siitä, mikä rooli näillä välittäjillä, välikäsillä, näillä ihmisillä, jotka huolehtivat siitä, että ylipäätään pystyy pääsemään yhteyteen Mossack Fonsekan kanssa. Toimittajat, te edustajat, olisimme kun me yhteydessä asianajotoimistoon Panamassa varmaankaan nimeä, mutta miksi me nyt tänään käsittelemme tällaista asianajatoimistoa Siksi, että meille toimittajille todella jännittävät asiat ja todella suuret rikkomukset, lainrikkomukset ovat tapahtuneet täällä Euroopassa, niitä tehdään täällä Euroopassa edelleen, ja tästä minä haluaisin puhua. Tässä täytyy kuitenkin ymmärtää, miten tämä järjestelmä toimii. Mossack Fonseca toimii tavallisesti kuten muutkin offshore-yritysten tarjoajat niin, että se ei ole suoraan yhteydessä asiakkaisiin. On, on tällaisia välittäjiä, intermediaries, niin kuin ennenkin sanotaan, jotka ovat sellaisia, kuten tämä termi sanoo, ovat tällainen välipiste loppuasiakkaan ja Mossack Fonsecan välillä. Miksi tehdään näin Mossack Fonsecan kannalta tämä asia on aivan selvä. Tämä on asia, jonka kuulee, koska he voivat sitten sanoa, että he olla koskaan tekemisissä asiakkaan kanssa. Mossack Fonseca voi sanoa, että se ei ole koskaan ollut missään tekemisissä asiakkaan kanssa, on, se on ollut tekemisissä asianajan kanssa tai pankkineuvojan kanssa for aiding and abetting tax evasion. Now I'm actually part of the offshore. Vielleicht können wir den kurzen Teil. Okay, alles klar. Ähm, es ist gleichzeitig. Samaan aikaan on kysymys tällaisesta vastuun ulkoistamisesta, joka voidaan toteuttaa tällä tavalla. Tämä on siis sellainen toiminta, jonka pankit ottavat ohjataakseen ja, jota Mossack Fonseca ei tee sitä siis. Tämä on järjestelmä, joka toimii niin, että pankki sanoo, että se luottaa asiakkaaseen, Mossack Fonseca sanoo, että hyvä on, ja sitten uskomme tähän. Tämä on tapa, jolla vastuu lykätään sinne, missä sen mielellään halutaan olevan. Tämä liittyy välttämättä sitä, että siirrytään yritystä toiseen, vaan tämä koskee myös sitä, että tapahtuu hallinnointia yli maiden rajojen. Ja itse asiassa tämä on tällainen yritysmalli. Mossack Fonseca asianajotoimistona Panamassa. Se itse varmaankaan ei koskaan olisi voinut hankkia näin monia asiakkaita. Kysymys on siitä, että pankkien varakkaat asiakkaat ohjataan näille yrityksille ja he maksavat siitä. Tästä kaikesta ei jää kovinkaan paljon jälkiä jäisi enemmän jälkiä, jos asiakas on suoraan niin yhteydessä osakkoon sekä menen pankkiin neuvonantajani kanssa keskustelemaan, jonka tunnen vuosien ajan, ja hän sitten selittää asian, hoitaa sen hyvin ammattitaitoisesti ja täsmällisesti, ja selittää, ottaa yhteyttä tähän asiantoimistoon, joka hoitaa sen, että syntyy tämä postilaatikirjalaatikoyritys, ja jos minulta sitten joku kysyy, että tämä on yrityksen, niin voin sanoa, että ei, ei se ole, koska muille yritys kuuluu pankille, että ei ole kuule muulle välikädelle. Tämän kaiken olen voineet nähdä näistä asiakirjoista. Tämä on hyvin ammattimaista toimintaa, on tällaisia valmiiksi kirjoitettuja, vielä allekirjoittamattomia kirjeitä ja on työntekijöiden vaihtoa Mossack Fonsecan ja pankkien ja niin ja kysymys on pohjimmiltaan – tällaisesta Amazonista offshore-yritysten osalta, eli menee yhden keskustelukumppanin luokse ja saa sen mitä haluaa. Meillä on ennen Panama-papereita ollut muitakin asioita, jotka on julkaistu, ja myöskin noissa yhteyksissä on löydetty merkittävät pankit. Nyt Saksan osalta voidaan todeta, että Kuusi seitsemästä suurimmasta pankista on mukana Panama-papereissa. Ne ovat tarjonneet offshore-rakenteita asiakkailleen tai organisoineet tai hallinnoineet näitä. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Tämä on tällainen liiketoiminnan muoto ja maailmanlaajuisesti, jos ajattelee muita tietoja, luku on yhtä suuri 20 suurimmasta pankista maailmallisesti 13 on noussut esille näissä julkaisuissa, jotka ovat koskeneet offshore-liiksejä tai Panama-liiksejä, näitä vuotoja. Kysyn pelkästään sitä, että nämä pöytälaitekoyritykset toimivat muitakin malleja, joilla ansaita rahaa, koska rahat, joita halutaan piilottaa, niitä täytyy laittaa jonnekin. Ja ne ovat usein pankissa, joka ei toimi Panamassa, vaan vaikkapa Luxemburgissa tai Sveitsissä. Tässä on mukana myös, kuten täällä aiemminkin puhuttiin, että Saksassa myöskin tällaisia valtiollisia pankkeja tai pankkeja, jotka on pelastettu verorahoilla, jotka ovat mukana tässä teollisuudessa samalla tavoin kuin kaikki muutkin. On myös muita toimijoita tässä, tällä alueella, josta haluan puhua paljon yksityiskohtaisemmin, on asianajia, yksityisiä omaisuuden hallinnoijia. Tämä on hyvin laaja pitkälti sääntelemätön alue, paljon yksityisiä konsultteja, jotka toimivat tällaisena yhden hengen yrityksinä ja välittävät näitä hankkeita tuttavilleen tai ihmisilleen lähipiirissä. Mainitsen nämä kuitenkin siksi, että on tärkeää vain puhua näistä asioista ylipäätään, mutta on tärkeää kuitenkin, että keskittyy enemmän pankkeihin, koska pankit ovat ankkuroituneet tähän järjestelmään. Meillä on myös sellaisia one-stop-shoppeja, siis asianajia ja veroneuvoja, jotka voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat tehneet tästä ammattimaista toimintaa. Ja yllättävän varmaan oli sekään, että myöskin suurimmat neljä tilintarkastusyritystä, joita, jotka ovat nousseet myöskin Luxemburg-liiksessä äh, ja muissakin yhteyksissä. Täsmentäkseni hiukan vielä olen etsinyt joitakin tietoja kokoon. Pelkästään Panama-papereissa on yli 500 pankkien nimeä maailmanlaajuisesti – Niistä 30 on sellaisia, että ne on yhteys Saksaan, ovat saksalaisia pankkeja tai Saksassa toimivia pankkeja, jotka ovat myöskin ulkomailla, tai ulkomaisia pankkeja, jotka ovat myös Saksassa aktiivisia ja harjoittavat liiketoimintaa Saksassa. Tärkeimmistä kymmenestä välittävästä pankista, siis neljä oli Luxemburgista, kolme Kanalin saarilta, kaksi Sveitsistä ja yksi Monakosta. Siis tämä ei tapahdu Panamassa, vaan täällä täällä ovat ne paikat, joissa toimitaan. Täällä ovat pankkien haarakonttorit vain muutaman lentotunnin päässä täältä. Meillä on eräs Mossack Fonsecan sähköpost, työntekijän sähköpostiviesti toukokuuta 2005, jossa hän toteaa, että pohjimmiltaan ei mitenkään pitäisi olla teistä yllättävää, kun totean, että Euroopassa myynti sujuu erittäin hyvin. Samasta paperissa voitiin nähdä, että yhdessä viikossa hän myi eteenpäin Mossack Fonsecaan 115 pöytälaatikoyritystä pankkien kautta. Tämä on siis yksi ainoa toimisto Luxemburgissa, ei Panamassa, eikä Bahaman saarilla, eikä missään kaukana. Nämä kaupat tapahtuvat täällä aivan lähiympäristössä, ja tämä on hyvä tietää. Puheaikani on alkanut jo päättyä, mutta on olemassa yhteenveto, jonka tehnyt, ovat tehneet kollegat ICIJstä. Se on nähtävissä tuon osoitteen takana, josta puhuin, ja sieltä on nähtävissä, ketkä ovat olleet välittäjiä. Silloin kun on kysymys offshore leaksista, Panama-papereista tai Bahamas-liiksestä, kysymys on 24 kahdeksasta nimestä. He kaikki noudattavat sellaista liiketoiminnan mallia, joka vahingoittaa meitä kaikkia yhteiskunnallisesti ja missä pitäisi lähteä tällaisen tutkintavaliokunnan työssä. Olisi varmastikin katsottua lista syytä, syytä katsottua listaa ensin lävitse ja kutsua heidät tänne kuultavaksi kertomaan, mitä he tekevät tällä rahoilla. Kiitos. Stotsik ja Stein. Ja nyt vielä lopuksi rova Knus pyytäisin, että te tulisitte tänne eteen istumaan. Herzlich willkommen, Frau... Tervetuloa, Rova Mina Knuus, yleisradiosta Suomesta. Me etukäteen nähdyssä asiakirjoissa on ollut nähtävissä kaikkien toimittajien myöskin elämänkerta ja ei tarvitse sitä tehdä kun esitellä, joten Rova Knuus, olkaa hyvä. I think it's an honor to be. Kiitoksia, että minut on kutsuttu paikalle. Kunnia olla täällä. Minulla on täällä hiukan yksityiskohtaisetkin paperi olemassa, mutta yritän tässä tiivistää tärkeimmät ajatukset lyhyessä ajassa. Olen jakanut. Toimiiko tämä? Olen siis jakanut Suoma, Suomessa tapahtuneet löydökset, ja tämä varmaan koskee muitakin maita neljään ryhmään. Mielestäni kaikkein tärkeimmät ryhmät teille, niin kuin kolleganikin ovat sanoneet, ovat näitä välikäsiä, välimiehiä, erityisesti pankeista on kyse, koska tämä on tavallaan tämä teollinen tai ammattimainen tapa tarjota näitä offshore-yrityksiä ja palveluja. M mutta päätapaukset Suomessa olivat Nordea ja Metso molemmat osittain valtion omistuksessa Suomessa. Tämä löytyy Nordean kohdalta yli noin 400 offshore-yritystä. Vain Luxemburgin Nordean toimistossa tarjottiin näitä yrityksiä myös Sveitsistä, mutta erityisesti Luxemburgissa. Nämä ovat offshore-yrityksiä Panamassa ja jotkut brittiläisillä neitsyt saadaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Nordea oli aktiivinen Mossack Fonsecan asiakas, nyt ymmärrättekin, mitä tämä tarkoittaa. Asiakas on tässä yhteydessä siis tällainen välikäsi, välimies. He käyttivät kaikenlaisia salassapitokerroksia, nimitettyjä johtajia, haltia, osakkeita, säätiöitä huomasimme, löysimme esimerkiksi tällaisen Tämä on osa sähköpostia, jonka Nordea Luxemburgista on kirjoitettu Mossack Fonseca. Kerrotaan heille, että pyydämme teitä poistamaan, pyyhkimään pois tämän nimitetyn johtajan nimen, koska hän on ollut kuollut kahdeksan vuotta. Nimi pois kaikista asiakirjoista tai muuttakaa hänen nimensä. Ja tässä on asiakirja vuodelta 2008 ja nimitetty johtaja kuoli 2005. Tämä asiakirja ei mitenkään liity Nordeaan, mutta se on kuitenkin tärkeä. Se näyttää, kuinka absurdi tämä järjestelmä näillä feikkijohtajilla oli, tai nimitetyillä johtajilla oli. Oli paljon tällaisia varhennettuja päiväyksiä tässä Nordea haluaa, että tällainen valtakirja päivitetään varhennetusti ja Mossack Fonseca vastaakin sitten, että luonnollisesti sehän on mahdollista, jos vain maksatte. Joten yksi vuosi 200 dollaria ja kol- kaksi vuotta 350 dollaria. Jos maksaa, niin kaikki oikein saa. Kaikki on mahdollista. Sitten Nordea-tapaus oli hyvin tärkeää journalistista yhteistyötä pohjoismaisten kollegoimme kanssa ja pohjoismaiset kollegat löysivät esimerkiksi varsin paljon tällaisia hämäriä lainatapauksia. Oli mielenkiintoisia kokouksia, yksityiskohtaisia kommentteja Nordeasta ja Musa Fonsecasta tämä on tällaista kissa- ja hiiripeliä, koska kun tulee uusi direktiivi tai joku laki, muu laki, niin he yrittävät löytää uusia ratkaisuja porsaanreikiä siirtyä muille oikeudenkäyttöalueille, joten tämä on kyllä varsin kiinnostavaa luettavaa. Ja mielestäni Panama-paperit todellakin paljastivat sen, että tällainen löysä toiminta jo jatkuu jopa varoitusten jälkeen. Hyppäsi tässä yhden kuvan yli ja Nord- Nordea siis on varoitettu, oli varoitettu monta kertaa. Ruotsin finanssivalvonta oli varoittanut heitä johtuen sen löysästä politiikasta ja erittäin huonosta toimintatavasta, mitä tulee rahanpesun estämiseen. Tämä oli vieläkin kiinnostavampaa nähdä, että mitään ei kuitenkaan oltu parannettu toiminnassa. Sitten tässä toinen tapaus on metrosuuri teollisuusyritys. Suomen valtio omistaa sen osittain samoin. Mukana on eläkerahastoja. Tämä oli rahanpesutapaus ja hyvin lyhyesti Metson johtaja joka toimi Venäjällä, siisi rahaa omalle taseyritykselleen Panamassa Metson kautta. Siis mm, hän myi metsotuotteita Venäjän yritykselle, mutta maksoi Panaman yksityisestä taseyrityksestään yksi, hänen yksityiselle tilille Sveitsissä ja sieltä sitten Nordean tilille Helsinkiin. Ja sen jälkeen samat tuotteet myytiin ruotsalaiselle yritykselle mutta kuusi kertaa korkeampaan hintaan. Ja nämä ylimääräinen raha meni sitten brittiläiselle yritykselle taas takaisin hänen omiin taskuihinsa ja hänen taseyrityksensä Panamassa. Tämä oli mahdollista johtuen anonyymistä offshore-taseyrityksistä ja näistä pankkitileistä. Kymmeniä miljoonia euroja oli tilillä saman kultaa, arvometalleja. Tämän hoiti Mossack Asset Management-yritys. on myös mielenkiintoista yritystoimintaa, koska se on jälleen uusi salassapito kerros, salaisuuden kerros, jo ei näe kuka kaikki nämä siirrot, transaktiot hoitaa. Suomessa poliisi ei ole alkanut tutkia asiaa. Näyttää siltä, että kukaan ei tutki Metson rahanpesutapausta, vaikka niin monet Euroopan maat ovat tässä mukana. Joten hän ehkä jatkaa tätä kannattavaa bisnestään tämä henkilö. Ja samoin hän teki ruotsalaisen ja italaisen yrityksen kanssa minun ymmärtääkseni. Halusin kertoa vielä tästä, koska sen tämä on tärkeä asia. Meillä on nyt oikeusjuttu meneillään Suomessa. Suomen, Suomen veroviranomaiset väittävät, että vaativat veropaperia ja meidän tutkimusmateriaaliamme itselleen. Minun tietääkseni he ovat olleet kaikkein aggressiivisimpia veroviranomaista. En tietysti tunne eh, muita, Ei tunne mitään muuta maata tilannetta muualla, mutta Yle sanoi tietenkin ei, me emme, emme voi antaa tutkimusmateriaaliamme Panama-papereista teille, joten tämä eh, oikeudenkäsittely jatkuu hallinnon Helsingin hallinto-oikeudessa tästä tulee pitkä tarina. Meidän asianajajamme sanovat, että ehkä ratkaisu tulee ensi kesänä, mutta sitä ennen he voivat äh, valittaa. Tämä on kyllä mielenkiintoista, koska Suomi on kuitenkin ykkösenä, mitä tulee sitten vapauteen esimerkiksi. Meillä on erittäin vahva lähdesuoja, tai näin on ollut tähän asti. Tämä on mielestäni kyllä mielenkiintoinen tapaus seurata. Se uhkaa tutkivaa journalismia, miten voidaan käyttää paljastuksia ja tutkinta, tutkimuslähteitä hyväksi. Vielä lopuksi mitä on opittu Panama-papereista. Pitäisi tutustua, tarkastella asiakkaita, välikäsiä. Avoimuus on tärkeä kysymys, yksi tärkeimmistä asioista. Tässä on niin monia salassapitokerroksia näissä offshore-yrityksissä yritysrekistereiden pitäisi olla avoimia kaikkialla maailmassa. Ja vielä lopuksi, nyt on tällainen oikeusjuttu LuxLeaks äh, väärinkäytöstä paljastajan vastaan. Tämä on häpeällistä. Me olemme puhuneet paljastajien suojelusta ja äh, lähtien suosituksesta. Tämä on todella häpeällistä toimintaa Euroopassa. Kiitos. Kiitos Rova Knus. Nyt haluaisin kiittää kaikkia myös niitä suosituksia joita he ovat meille esittäneet. Me olemme hiukan myöhässä aikataulusta, mutta aloitimmekin hiukan myöhemmin, joten toivottavasti saamme myöskin vietyä lävitse tämän kyselykierroksen. Parlamentissa meillä on kaksi esittelijää. Toisaalta Jeppe Kofut sosiaalidemokraateista ja toinen esittelijä Peter Jezek Aldesta, liberaaleista. Esittelijät saavat nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi enimmillään. Herra Kofur, olkaa hyvä. Thank you so much, Chair, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme. tämän tärkeä ensimmäinen kokous tässä valiokunnassa. Haluaisin kiittää toimittajia ja tietysti näitä väärinkäytösten paljastajia, tästä työstä panama paperin ja muiden vuotojen osalta. Tämä on todellakin journalismin ydintä. Olemme nähneet, että on valtavasti veroparatiiseja, läpinäkymättömyys on korkeaa. Tämä on megarikkauden pimeä puoli. Tämä liittyy korruptioon, veronkiertoon, rikollisuuteen. Ja näemme hyvin paljon tuttuja nimiä. Putin, FIFAn edustajia, Islannin entinen pääministeri, suuri yrityksiä, pankkeja. Ja me kaikkihan haluamme muuttaa järjestelmää, joka on mahdollistanut tällaisen vero-vilpin. Eli kysyisin, onko mitään oikeudellisia esteitä ja poliittista painetta, joka kohdistuu journalistiseen työhönne? Luxemburgissa on ollut oikeustapaus LuxLeaksin jälkeen. Ja mitä lainsäädännön osia pitäisi muuttaa, jotta voidaan torjua verovilppiä ja rahanpesua. Eli jos voisitte kertoa tästä hiukan enemmän. Kiitos. Okei, okay. vielen dank. Äh. Kiitos näistä kysymyksistä. Kuka haluaisi vastata? Kuka toimittajista haluaisi vastata? Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee näihin oikeudellisiin esteisiin ja poliittiseen painostukseen. Minä puhun Belgian puolesta, minä puhun kaikkien kollegoni puolesta muilta, muista osista maailmaa, koska minä nyt olla tietoisia siitä, että tiedotusvälineen vapaus on jotakin erittäin arvokasta, että meillä on hyvä lähdesuoja ja tiedotusvälineen vapaus. Me emme ole kohdanneet mitään oikeudellisia esteitä, emmekä minkäänlaista poliittista painostusta mitä me olemme voineet nähdä, on asianajajia, jotka haluavat estää sen, että emme julkaisisi artikkeleita erinäistä syistä. Mutta tämän todettua, niin monet kollegat eri puolilta maailmaa, eri maista, jotka ovat vähemmän demokraattisia, joiden maine ole demokraattinen, heillä on ollut aika ajoin aika kovakin työ edessään. Kiitos, kollega Kofun. Ja sit voitte sitten vielä lisäkysymyksen. Äh, Kiitoksia. paritoimittaja voisi vastata siihen kysymykseen, että mitä lakeja haluaisitte muutettavan nyt, kun torjutaan verovilppiä, petoksia ja rahanpesua? Mehän näemme myöskin nämä välikädet, miten niihin pitäisi puuttua. Oliko ne jotain, jota voisimme käyttää tämän valiokunnan työssä? Olisi hyvä tietää tämä. Rova Stein, haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja der Teufel liegt immer im... Niin, piru piilee aina yksityiskohdissa ja tässäkin on hyvin vaikea ehkä sanoa asioita konkreettisesti, mutta kysymys on tästä liiketoiminnan muodosta. Kysymys on siitä, että on olemassa liiketoiminnan muoto, jossa tämä lopullisen hyödyn saaja voi pysyä anonyymisesti ja että tällaista liiketoimintaa edistetään, että se on täysin laillista ja on laillista se, että harjoittaa itse asiassa jotakin, mikä on laitonta mutta kun tätä toimintaa ei voida nähdä täsmällisesti, ei voida edes havaita sitä laittomuutta, ja siksi tällaisilla, tällaisilla veroparatiiseissa ja pöytälaatikkoyrityksissä siinä on mukana tällaisia rikollisia toimijoita kenties aivan tavallisten ihmisten kanssa. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Bitte. Sie müssen es nicht ausnutzen, haben aber noch die Möglichkeit. Well, yeah, thank you. I'll just be... Niin, kiitoksia. Ihan lyhyesti vielä viimeinen kysymys. Monet teistä mainitsivat eurooppalaiset pankit erityisesti. Voisiko kertoa, kuinka paljon pankit ovat valmiita tekemään yhteistyötä Euroopassa, kun ajatellaan tätä toimittajan työtä? Koska nämä välimiehet pankit ovat suuryrityksiä, eli onko teillä jotain esteitä, me tehdä enemmän varmistaaksemme, että ne tekevät parempaa yhteistyötä? Kuka haluaisi vastata? Rova Knus? I can uh, answer. Okay. Does it work? Does it work? No. No. Okay. Uh, in the case of, of Nordea... Nordean tapauksessa vaikutus Pohjoismaissa oli todella suuri Nordean. Esimerkiksi Suomessa monet poliittiset puolueet, järjestöt, järjestöt, liitot siirsivät tilinsä pois Nordeasta. Joten lopulta Nordean piti kyllä ottaa asia vakavissaan ja he tekivät sisäisen tutkimuksen asiasta Luxemburgissa. Uskon, että julkisuus aiheutti sen, että Nordea otti asian vakavasti ennen tätä yhteyttä yhteistyö haastattelumme kanssa oli toiminut, jotakin ongelma kuitenkin oli ollut, mutta nyt kun he näkivät, kuinka isosta asiasta oli kysymys, minkälainen vaikutus sillä oli ja kuinka vihaisia ihmiset olivat, niin se oli siis heille suuri juttu ja uskon kyllä, että he nyt ottavat asian tosissaan. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Uh, I just wanted to add from from a perspective of Switzerland, who... Sveitsin kannalta katsottuna halusin vielä lisätä sen, että meidän maassa on tullut jollainen muutos, eli äh, pankkeja katsotaan hiukan eri tavalla, mutta jos katsoo sitä, mitä ajallisesti ovat kehittyneet, niin useimmat offshore-yritykset perustettiin vuonna 2005-2006 niin, että voidettiin välttää eurooppalaista säästämisdirektiiviä silloin, että luotiin, äh, mutta viimeisimmät kolme vuotta nämä ovat kaikki ovat siirtyneet sitten asianajien toiminnan puitteisiin ja heidän toimintaansa säädellä huomattavasti vähemmän kuin pankkien toimintaa. minä painotan sitä, että ei pidä unohtaa, jos katsoo nyt näitä viimeisimpiä tapahtumia, ei pidä unohtaa asianajajia. Herra Zilman on ja nyt sitten Peter Jezek toisena esittelijänä. I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia toimittajia ja haluaisin kiittää teitä hillinnä, itsehillinnästänne ja yhteistyöstänne. Tämä on hieno osoitus yhteistyöstä. Mitä mieltä olette seuraavista asioista? Ensinnäkin ongelman laajuus. Ovatko Panama-paperit ja muut paljastukset ainoastaan valtavan jäävuoren huippu? Kuinka laaja tämä ongelma on? En nyt kysy, työstättekö jotain muita vuotokysymyksiä, mutta sitten tämä veronkiertojärjestelmä oli maan nimi mikä hyvänsä, niin nämä veronkiertojärjestelmät ovat aika samanlaisia. Välikädet, lumeyrityksiä ja niin edelleen. Ja mielestäni kaikkein tärkein asia on se, miksi nyt olemme tässä tilanteessa – mitä esteitä maailmasta ei ole pystytty estämään, jotta voitaisiin kunnolla etenemään näissä asioissa. Johtuuko se siitä, että tämä ei ole hallitukselle prioriteetti, vai koska ne eivät pysty kunnolla hoitamaan veroparatiiseja, vai onko EUn tämänhetkinen lainsäädäntö riittämätöntä? Stein jo korostikin että ongelman ydin on se, että nämä anonyymit lumeyritykset ovat nimettömiä ja la- kuitenkin laillisia ja meillä pitäisi olla paremmat oikeudelliset puitteet. Eli miten voidaan tulevaisuudessa varmistaa, että suositukset pannaan täytäntöön? Jatkaako media hallitusten ja muiden painostamista? Käsittääkseni tätä vastustavat aika paljon ne, joilla on sormensa mukana tässä sopassa. Kiitos. Siinä oli kaksi minuuttia. Tavallisesti vain yksi minuutti ensimmäiselle kysymykselle. Kuka haluaisi vastata? Kuka toimi tästä? Ravostain. Minusta raha kyllä löytää aina tien jopa veden ylitse. Ja se on syy siihen, miksi niin vähän on tapahtunut, koska on olemassa keskenään ristiriitaisia intressiä eri hallituksissa. Sen tiedätte te varmaan paremmin kuin me. Ja kysymys on usein siitä, että halutaan pitää yritykset kilpailukykyisinä ja siksi osittain ei luoda näin tiukkoja sääntöjä, joita oikeastaan tarvittaisiin. Ja vain kansainvälisellä tasolla ylipäätään on mahdollista toimia tätä vastaan, myöskin näitä pöytälaatikkoyrityksiä vastaan. Ja tämä on suuri haaste. Suuri haaste kaikille maille, että ne sitoutuisivat tähän ja että ne ryhtyisivät toimimaan asiassa. Se olisi minusta seuraava askel. Kiitos. Herra Stotzik. Minä haluaisin vielä palata tähän ensimmäiseen kohtaan, jossa puhuttiin siitä, mikä on tämän kysymyksen miten kauaskantoista se on. Me olemme vasta äskettäin voineet tehdä Bahamasliiksin paperit, jotka eivät ole saaneet aikaan niin suurta huomiota tiedotusvälineissä, mutta jotka ytimeltään koskevat äh, tuhansia yrityksiä. Se on lähes saman suuruista kuin mitä Panama-paperien osalta alussa oli. Ja ei ole mitenkään sataprosenttisesti luotettavia lukuja olemassa, mutta asiantuntijat lähtevät siitä liikkeelle, että Mossack fekan eh, tiedostojen laajuus on tuon koko alan vuoden volyymi. Ja meillä on, olen katsonut 20-30 toimintan kautta, ja voidaan nähdä, mitä sieltä vielä voidaan löytää. Lisäkysymyksiä, vastauksia? It's, it's good to stress that... Täytyy korostaa sitä, että nämä lainsäädäntötoimet, joita pitää tehdä, niin ne pitäisi tehdä EUn ulkopuolella. Kaikesta pitäisi tehdä avoin, avoimempaa, eli kun perustaa näille alueille yrityksen, niin se pitäisi olla julkista tietoa, kukaan yrityksen takana, ketkä ovat johtajat ja niin edelleen. Eli tässä on myöskin poliittista painostusta, jota pitää kohdistaa näihin maihin. Ja sitten toinen asia on tietojen vaihto. OECD, kuten tiedämme, on jo ryhtynyt toimiin tässä kysymyksessä, mutta lainsäädäntökysymykset, joita pitää muuttaa, ovat EUn ulkopuolella. Eli meidän täytyy painostaa tässä asiassa poliittisesti. Kiitos. Ja nyt sitten puhujat ryhmien puolesta. Ensimmäiseksi kansanpuolen ryhmän koordinaattori herra Darius Rossatti, olkaa hyvä. Yes, uh, I also would like to... Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää journalisteja. He ovat antaneet varsin kiinnostavan yksityiskohtaisen kuvan tästä, miten nyt sanoisin, patologiasta, sairauden kuvasta. Minulla on pari-kolme nopeaa kysymystä. Ensinnäkin, mitkä ovat pääporsanreikiä EU-lainsäädännössä, mitä tulee äh, Siis, se on rahanpesun vastainen direktiivi, sellainen on olemassa, ja mm, entä muut direktiivit, asetukset, jotka liittyvät verotietojen vaihtamiseen. pitäisikö niitä jotenkin korjata. Toinen kysymys, miten jäsenvaltio ovat epäonnistuneet tote- täytäntöönpannessaan EU-oikeutta, lainsäädäntöä. Ja nämä patologiset tapaukset, joita tässä nyt on kuvattu, ne ovat, ovatko ne syntyneet sen takia, että on riittämää täytäntö, EU-oikeuden täytäntöönpano on riittämättömällä tasolla jäsenvaltioissa. Vielä lopuksi me tiedämme, että on houkuttelevia syitä siirtää toimintaa veroparatiiseihin arhainen verotuksen taso ja anonyymiys, anonyymiys nimettömyys. Mitä voisimme teidän mielestänne tehdä täällä EU-puolella, koska tietenkin olen samaa mieltä siitä, että täytyy harjoittaa poliittista painostusta, neuvotella kaikista, mutta missä määrin voimme jotakin tällä puolella tehdä, jotta asettaisimme velvollisuuksia kansalaisille ja yrityksille, jotka toimivat EU-ssa, jotta he tavallaan raportoisivat kaikista toimistaan offshore-paikoissa tai veroparatiiseissa? Kuka olisi vastata? Kysymys on vaikea. Se on kysymys, jota, johon me löytää vastauksen varmastikin vasta työmme loppuvaiheessa. Rova Stein. Niin, niin haluaisin antaa viittauksen siitä, että mielenkiintoiset tapaukset Panama-paperin osalta esimerkiksi Islannin pääministeri he, he, hän, hän ei kaatunut lainsäädännöllisiin kysymyksiin, vaan moraalisiin ongelmiin, joita oli. Ja jos nyt sitten miettii sitä, mitä pitäisi tapahtua lainsäädännön osalta, mitä muutoksia, niin silloin kysymys on juuri sellaisista asioista, että tarvitaan rekisteri. Rekisterien täytyy olla sellaisia, että tapahtuu tiedonvaihtoa, rekisterit olla yhteydessä toisiinsa ja kaikkien maiden täytyy olla mukana tiedonvaihdossa – ja myös maiden sisällä täytyy varmistaa se, että onnistuu tämä tiedonvaihto, koska näyttää siltä, että sekin on vaikeaa. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitäisi hoitaa kohta kohdalta. Herra Silman. Um, Haluaisin korostaa kahta asiaa. Meillä on tiukkoja lakeja EU-ssa, ja jos niitä kaikkia noudatettaisiin, niin meillä olisi paljon vähemmän ongelmia. Eli korostaisin nyt kahta asiaa. Ensinnäkin täytäntöönpano ei nyt auta, vaikka meillä olisi omistajarekisteriin niin kuin Kyproksella, kun olemme nähneet näitä tietoja, jos ei, ei ole kaikkia tietoja. Eli jäsenvaltioiden pitää panna täytäntöön näitä asioita, ja sitten meidän täytyy suojella väärinkäytösten paljastajia. Viime kädessähän Panama-papereihin liittyvät artikkelit ja muut muuttamat alennet tilannetta, ja se onnistuu ainoastaan, jos suojelemme väärinkäytösten paljastajia. Rova Knuus, uh, kuten kollegani sanoi, avoimet rekisterit ovat minusta hyvin tärkeä asia. Ja se, että on enemmän yhteistyötä veroviranomaisten kesken, esimerkiksi Suomen tapauksessa, sen sijaan, että hyökättäisiin tilotusmeiltä vastaan, veron viranomaiset tulisi herottaa enemmän yhteistyötä kuin ne nyt tekevät, ja myöskin tutkia näitä tapauksia. Ja, dank. Kiitos Darius. Vielä 45 sekuntia. Vielä. If you were to prepare a... Jos pitäisi laittaa tällainen musta lista maista, joita pitäisi tutkia ihan ensimmäisenä näissä asioissa, koska ne ovat veroparatiiseja tai muutoin, suhtautuvat hyvin ystävällisesti tällaiseen veronkiertotoimintaan. Mitä ehdottaisitte tässä tapauksessa? Tässä valiokunnassa meidän täytyy tavallaan nyt pystyä järjestämään tämä työmme ja ehkä pitää keskittyä niihin maihin, joissa näitä, josta näitä käytäntöjä tulee. Ja niillä on vakavat ikävät vaikutukset, mitä te ehdottaisitte? Onko joku antaa lyhyen vastauksen tähän? Ja? Okei, okay, No, tämä on aihe, joka nyt sitten on no, kuitenkin noussut esille. Kiitos. Ja nyt sitten ensimmäinen puhuja SJD-ryhmän puolesta, herra Peter Simon. Kiitos puheenjohtaja. Minun ensimmäinen kysymykseni on herra Strotsikille. Te puhuitte näistä osavaltiopankkeista, jotka ovat erityinen tapaus, koska ne ovat valtiollisia instituutioita, ja ne ovat olleet mukana sadoissa eri tapauksissa. Te puhuitte siitä, minkälaisissa yhteyksissä ne ovat Herra Ovemairin kirjassa puhutaan siitä, että eh, vuonna 2011 ja 2012 ennäiset osavaltiopankit lopettivat tällaiset tämmöiset liiketoiminnan, mutta onko teille tietoa siitä, että tällaista tietoa toimintaa edelleenkin harjoitetaan? Tiedättekö, että ketkä ovat asiakkaita? Sillä nämä osavaltiopankit on, toimivat eh, erityisten asiakkaiden parissa ja niillä on julkinen toimeksianto siihen. Tiedättekö te, millä kentillä nämä pankit tässä ovat toimineet? ähm, zu dem Punkt, että... Niin, tämä asia tästä ajallisesta yhteydestä varmaankin olette oikeassa siinä, että meillä on tietoja siitä, että tämä ei koske pelkästään näitä osavaltiopankkeja, vaan myöskin monia muita pankkeja. Ne ovat vähentäneet tällaista toimintaa, mutta onko se todella lopetettu, sitä minä en pysty sanomaan. Joka tapauksessa on tapauksia, jotka on havaittu, jotka koskevat osavaltiopankkeja tai valtion tuella pelastettuja pankkeja, jotka ovat äskettäisempiä. Emme puhu sunkaan 5, 6, 7 vuodesta, vaan huomattavasti äskettäisemmistä tapauksista. Ja tämä liiketoiminta ei tästä tapahdu sen kummin kuin yksityispankkien tapauksessakaan tai muidenkaan pankkien tapauksessa toimii tällaisten ulkoma- ulkomailla olevien harakonttorien, Luxemburgista tai Sveitsalvien harakonttorien kautta. Ja kysymys on miksi HSH Nordbankin tapauksessa pitkälti tällaisesta yksityisasiakkaiden harkkaasarjoittajasta liiketoiminnasta, vaan niin kuin muissakin muidenkin pankkien tapauksessa. Ja tämä on historiallisesti kehittynyttä toimintaa, joka liittyy miksi laivarakennustoimintaan, ja tämä on näissä offshore-tapauksissa myös sellaista, mikä on asia, josta ei ole paljonkaan puhuttu Panama-paperista oleissa artikkeleissa eikä myöskään näissä esityksissä täällä, koska silläkin on kvantitatiivisesti merkitystä, mutta tämä on aivan tällaista tavallista yritystoimintaa niin kuin muidenkin pankkien tapauksessa. Ne on Hommat täydennyksiä, Petra. Toinen kysymykseni on herrat Silmanille, joka koskee hänen kommenttiaan, että, että meillä on tällainen eh, due diligence outsourcing, siis että tämä tapahtuu, eh, tämä ulkoistaminen tällä tavalla täysin eh, perustelusti, mutta tämä kuitenkaan ei pala takaisin Sveitsiin tämä asia. Mitä nyt sitten EUhun tulee? Meillä on olemassa määräyksiä, jotka koskevat tätä puolisuusvelvollisuutta koskevia määräyksiä, ja jotka liittyvät äh, siihen, että on äh, rikkomuksia koskevan tätä neljä suurta yritystä tai sitten suuria pankkeja. Äh, Todellakin käsittelin tätä, koska on Kafin säännöt esimerkiksi sanovat, että asianajaja, joka on vastuussa tällaisesta huolellisuudesta silloin, kun hän allekirjoittaa jonkin, joten kansainvälisen sääntöjen mukaan näin pitäisi olla, ja Saksassa ja muuallakin tämä panna näin toimeen, mutta ei Sveitsissä. Ja tämä on syy siihen, miksi sveitsiläiset asianajajat ovat tässä erityisesti toimijat voivat havaita vuonna 2015 aktiivisista, aktiivisista firmoista, muussa Fonsecan puitteissa, puhun nyt vanhoista asioista, 90 prosenttia yrityksistä ovat sellaisia, että niistä ovat huolehtineet asianajat, eivät pankit. Pankit ovat meillä vetäytyneet tästä pois ja näistä ö, asianajista suuri osa käyttää tätä temppua, jossa on tällainen nimellinen johtaja. Emme kuitenkaan löytäneet saksalaisia asiana ja toimistoja, jotka olisivat toimineet tässä yhteydessä. Tämä keskittyy hyvin voimakkaasti Geneveen. Jäljellä jää viime kädessä muutama tusina nimeä. Kysymys on pienestä, mutta hyvin, äh, hyvin voittoa tuottavasta yritystoiminnasta, ja tämä on se, mikä on Sveitsissä nähtävissä. Kiitos, Peter. Ähm, ich möchte dazu ganz kurz noch ein... Eli yksi tapaus vielä Saksasta. Eli halusin osoittaa, miten tämä kaikki toimii. Hampurissa on yksi pankki, siellä on ollut useampia tapauksia, joissa on kierretty sääntöjä. Jos yrityksessä on 25 prosenttia omistuksessa, niin silloin tämä täytyy osoittaa. Meillä on tämä 25 plus 1 sääntely. Ja sitten on tapauksia, jossa liikemies välttääkseen näitä sääntöjä ei ainoastaan toimi omissa yrityksissään, vaan sitten on esimerkiksi vaimo ja juristi mukana näissä kysymyksissä, eli silloin sääntöjä on samalla noudatettu että kierretty. Kiitos, Peeta. Vielä kolme sekuntia. Ja niin, niin, seuraavaksi rouva Pirkko Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. EKR-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun onnitella paikalla olevia journalisteja työstä, jota te olette tehneet. Toivon, että ICIJ ja sen kansalliset jäsenet jatkavat työtään tämän teeman parissa. Minulla olisi yksi kysymys liittyen tiedonsaannin haasteisiin, joita kohtasitte tutkimuksessanne ja miten EU voisi auttaa niihin puuttumisessa. Panaman paperit olivat ennennäkemätön tietovuoto veroparatiisiyhtiöistä ja veroparatiisitileistä, mutta tietovuoto yksin ei johtanut valmiisiin paljastuksiin. Uskoakseni teidän täytyy täydentää saamaanne materiaalia kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista hankituilla tiedoilla. Tähän liittyen haluaisin kysyä, kohtasitteko tutkimuksissanne jotain erityisiä ongelmia liittyen omistuksia ja rahoitusjärjestelyjä koskevaan tiedonsaantiin jäsenmaissa? tai onko teillä mielessänne jotain omistusten läpinäkyvyyttä edistäviä hyviä käytäntöjä, jotka johtavat jäsenmaan, joita jotkut jäsenmaat käyttävät ja jotka pitäisi saada lanseerattua myös muissa jäsenmaissa? Meillä Suomessa on viime aikoina nähty pitkäkestoinen yritys vesittää tämänhetkinen avoimen omistuksen malli listattujen osakeyhtiöiden suomalaisille omistajille. Henkilökohtaisesti näkisin, että tämä avoimen omistuksen malli listatuille osakeyhtiöille pitäisi poistamisen sijaan kopioida myös muihin EU-maihin, ja monet asiantuntijat ja jopa sijoittajien etujärjestöt ovat samaa mieltä. Onko tämä avoimen osakeomistuksen malli teille tuttu? Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Knus. Können Sie darauf antworten? Niin, Rova Knus, pystyttekö vastaamaan? Vai haluaako joku vastata muu? Frau Knus. No lyhyesti nyt sitten suomeksi. <laughs> Hallintarekisteri on, on, on tärkeä aihe ja, ja, ja se, se on toiminut ja nyt, nyt me tiedetään, että Suomessa, Suomessa sitä halutaan, halutaan laajentaa ja niin, että, että myös suomalaiset omistajat voisivat piilottaa omaisuuttaan ja tämä on, tämä on, on, on tärkeä tärkeä asia ja, ja toivon, että, että, tämä ei mene läpi, tämä, tämä lakiesitys. Öö, Luxemburgin Panaman rekisterihän ei ole, ei ole mitenkään avoin sen takia, että ne just käyttää näitä, näitä johtajia ja bulvaaneja, niin, niin sieltä ei paljon tietoa saa, että kyllä ne on sitten Tämän, jos halutaan niin hyvän, hyvän, kuvan veroparatiiseista, niin, niin näistä, näistä vuodoistahan se tulee. Sen takia on niin vaikea sanoa, miten iso ongelma tämä on, koska se on niin salaista. Haluatko täydentää vielä? Joku toimittaja, Silman. Varmastikin olisi hyötyä siitä, että olisi avoin äh, rekisteri brittiläisen neitsyyssaarella ja Panamassa. Se oli se tärkeintä silloin näiden asianajien välittäjien pankkien toiminta se olisi vaikeampi piilotella asiakkaita, eikä olisi näin mitään syytäkään siihen. Tässä seuraavaan sitten se kysymys, että jos lista tai rekisteri on avoin, tapahtuuko sitten tällaista bulvaanien kautta tapahtuvaa kauppaa, Eli toisaalta on avoimuutta, mutta sitten ei pidä unohtaa kuitenkaan sitä, että asia pitää panna myöskin toimeen. Tämä täytyy tapahtua tämän ohella. Rouva Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Vaikka tämän tietovuodon tekijä ei ole paljastunut, aiemmat vuodot ja niiden jälkipyykki ovat osoittaneet, miten tärkeää on tietovuotajien suojelu. Olisiko teillä tämän teeman parissa työskentelevinä journalisteina ajatuksia siitä, miten konkreettisesti EU voisi parantaa tietovuotajien suojelua? Toinen asia sitten liittyy siihen, että näettekö että nyt kun näitä tietovuotoja on tapahtunut paljon viime aikoina että ne tavallaan arkipäiväistyvät jolloin eh, ne eivät enää tule saamaan niin paljon huomiota ja kiinnostusta osakseen että voisiko EU jotenkin eh, edesauttaa sitä että pidetään ikään kuin asia kiinnostavana ja päivän polttavana jollakin tutkimuksella. Kuka pystyy muutamassa sekunnissa vastaamaan tähän Rouva Stein. Luxemburg ist ein Gründungsmitglied der EU. Luxemburg on yksi EUn perustajavaltioita ja toimittaja on joutunut oikeuteen LuxLeaksin osalta. Eikä voi olla yleisten edun mukaista, että tällaisia paljastuksia käsitellään tällä tavalla. Ja mielestäni tämä tapaus osoittaa, että meidän täytyy ehdottomasti suojella paremmin näitä väärinkäytösten paljastajia. Olen samaa mieltä. Seuraavaksi kollega Michael Toira ALDE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ALDEn koordinaattorina toimittajia kiittää heidän tekemästään työstä. Me vaadimme parempaa suojaa ilmiantajille, se on ehdottoman välttämätöntä. On vahinko, että herra Obama nyt teknisesti ei ole yhteydessä tänne saliin toivon, että voimme käyden hänen kanssaan vielä keskustelua. Minulla olisi konkreettinen kysymys Vava Steinille ja herra Stotzekille. He esityksessään viittasivat siihen, että välittäjät esimerkiksi Luxemburgissa ja myöskin Saksassa ja muissa EU-maissa välittävät tällaisia erilaisia rakenteita ja pöytälaatikoyrityksiä. Uskotteko, että pankkivalvonta valvoi riittävästi tätä toimintaa. oletteko te toiminnassanne, tutkimuksessanne havainneet, että olisi ollut rikkomuksia EU-lainsäädäntöä kohtaan? Herra Strotsik, te viittasitte siihen, että näyttäisi olevan myöskin henkilöyhteyksiä Mossack Fonsecan ja näiden välittäjien, siis pankkien välillä. Voitteko vahvistaa tutkimusten pohjalta, että herra, herra Fonsekan perheenjäseniä eräs koska hänen niin pojistaan työ, on työskennellyt saksalaisessa pankissa. Ja kolmas kysymys, onko teidän onnistunut puhua herra Jürgen Mossakin kanssa? Oletteko voinut ottaa näitä kysymyksiä sille hänen kanssaan? Herra Strotzik. Ich fühle mich angesprochen. Ich würde einmal... Niin. Emme ole puhuneet Jürgen Mossakin kanssa, olemme olleet yhteydessä aivan kirjallisesti. Olemme raportoineet siitä, että Fonsecan perheenjäsen oli siellä. Niitä oli kaksi Jyrki Musa Fonsecan lisäksi. Se ei ollut poika, vaan taisi olla veljen poika. Hän oli harjoittelijana saksalaisessa pankissa, mutta sveitsiläisessä haaraliikkeessä. Eli tämä nyt on tietomme tällä hetkellä. Ja pankki ei tätä ole kiistänyt ainakaan uskottavalla tavalla. Ensimmäisestä asiasta vähän laajemmin sanoisin, että meidän täytyy nyt ajatella, että tämä tilanne sekä pankkien osalta että myöskin näiden välikäsien osalta että, ja myöskin Mossack Fonsecan osalta osittain liittyy Saksaan tai saksankieliseen alueeseen. Kysehän on Panamasta, mutta esimerkiksi Breslelillä oli pankkeja Latinalaisessa Amerikassa ja, ja sitten jaettiin. Ja tässä myyntiprosessissa monet saksalaiset pankit sitten tekivät siitä säästökassan, joka vietiin latinalaisen Amerikaan. Ja sitten siellä on tehty yhteistyötä kollegoiden kanssa – jotka sitten siirtyivät Dresdenin pankista muihin pankkeihin Latinalaisessa Amerikassa. Ja he tunsivat nämä asiat ja esimerkiksi matkustivat yhdessä lomille perheenjäsenensä kanssa. No tietysti kollegoitaan tavata, niin heitä voidaan tavata konferensseissa, mutta tässä nyt oli ennen kuin Dresden pankin toiminta loppui Latinalais-Amerikassa, niin se vaikutti siihen, että Mossack Fonsecalla on nyt ollut niin merkittävä rooli saksankielisellä alueella. Kyse ei ole pelkästään Saksasta, vaan myöskin Sveitsistä. Onko täydentäviä kommentteja? Enää toivon. Michael Toira vielä minuutti 20 sekuntia. Niin, konkreettinen lisäkysymys. Nyt tämä pankkivalvonta, herra Stotsik, te puhuitte vielä kerran pankkien roolista, korostitte sitä myös Rova Knuus mainitsi tällaisen karuselli-liiketoimintamallin, siis kuusi maata, joista kolme on Euroopan unionissa. Onko havaintoja siitä, että tässä pankkivalvonta on pettänyt vai onko kysymys sponsoreista lainsäädännössä? Kuka toimittajista? Niin, tämähän on kysymys, jonka meidän työllistää EUn viranomaisemme. Kuka toimittajista Haluaisin vastata? Rostain. Vastaisin tähän niin, että pankkivalvonta meille on usein antanut sen käsityksen, että niin kuin se itse ei aina näkisi, mitä todella tapahtumassa, eikä se ole vastaa kovinkaan avoimesti meillään toimittajien kysymyksiin, mutta ehkä herra Strotsik voi täydentää. Ähm, vi, vi te... Niin, me olemme puhuneet Baffinin kanssa, siis äh, Saksan pankkivalvonnan kanssa, ja vaikutelma oli se, että on merkitystä sillä, voiko viitata pankissa siihen, miten tapahtuu työkulku, miten tapahtuu tämä asianmukainen huolellisuus, miten tutkitaan asiakkaita ja tutkitaanko kaikki asiat ja katsotaan yleensä vain se, pitävätkö tiedot paikkansa vai eivät, mutta voi tietysti puhua siitä, riittääkö pankkivalvon osalta se, että se tutkii järjestelmien toimivuutta. Minun mielestäni se ei ole riittävää, mutta Saksassa kuitenkin tämä on se, mitä me saatoimme havaita. Tämä on mm, hyvä kohta, josta jatkaa eteenpäin. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta Stelios Kuluglo. Uh, well, uh, I think Mielestäni on hyvin tärkeää, että kaikki on tärkeää kuulla, mitä journalistilla on sanottavaa. He kaikki korostivat väärinkäytösten paljastajien osuutta, roolia. Ja meidän pitää lopultakin suojella heitä EU-ssa ja myös eurooppalaisia paljastajia. Pitäisi antaa palkinto ihmiset, jotka ovat paljastaneet asian, kuten LuxLeak, eikä suinkaan sa- äh, rankaista heitä ja meidän pitää kiittää ja palkita heikot, kuten herra Snowden. He ovat tässä olleet tien avaajina väärinkäytösten paljastuksille nykypäivänä viime vuosina. Haluaisin kysyä kaikilta paikalla olevilta journalisteilta, jotka täällä ovat puhuneet. Euroopan parlamentissa hiljattain me äänestimme emme kaikki tämän puolesta, mutta äänestimme sen puolesta, että suojellaan yrityssalaisuutta. Ja nyt haluaisinkin kysyä, onko teillä jonkinlaisia ehdotuksia, miten onko jo, mit voidaanko suojella journalistien oikeutta tutkia tällaisia tapauksia? Onko te, teillä jotakin täsmällisiä ehdotuksia? Mitä voisimme tehdä miten voisimme toimia avoimuuden puolesta ja näin myös helpottaa teidän tekemäänne työtä, jotta löydettäisiin saataisiin parempia tuloksia. Maybe one, one element. No ehkä yksi asia pitäisi lisätä tähän keskusteluun. Eli salaus on tärkeä tapa välittää lähettää viestejä turvallisesti ja tästähän on puhuttu jo terrorismin torjunnan yhteydessä. Eli pitäisikö viranomaisilla olla pääsy tällaisiin salattuihin, kohdattuihin tietoihin, mutta ICIJ myöskin käyttää tätä salausmenetelmää. Tämä ei ole mikään mustavalkoinen tilanne, mutta jos halutaan, että väärinkäytösten paljastajat ottavat meihin yhteyttä tavalla, joka ei jätä jälkiä, ja että me toimittajat voimme olla yhteydessä toisiimme arkaluontoisissa kysymyksissä ilman, että kolmas osapuoli siitä saa vihjeä, niin silloin tämä salaus on hyödyllinen väline. Onko teille vielä jatkokysymys, herra kollega? Short. I would like to ask Mr. Clerics. Uh, he, he said... Voisin kysyä herra Klerikseltä. Hän sanoi, että Yleensä tyypillinen vastaus tutkimuksessa oli, että se mitä me teimme oli vain laillista toimintaa. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko te sitä mieltä, että lakeja ehkä pitäisi muuttaa, jotta koko järjestelmä muuttuisi avoimemmaksi ja näin voitaisiin myös helpottaa teidän työtänne? Herra Kleriks. As I've previously pointed... Niin kuten aikaisemmin sanoin, niin tärkeimmät lait, joita pitää muuttaa, ovat näissä veroparatiiseissa, eli oikeudenkäyttöalueilla, joissa lait mahdollistavat nimettömyyden. Eli siellä pitäisi ryhtyä toimiin. Euroopassa on tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on hyvät takeet, mitä tulee toimittajien lähdesuojaan ja heidän työnsä helpottamiseen – Siinä suhteessa Belgia on hyvä esimerkki. Ja sitten väärinkäytösten paljastajista. No, heitä pitää tietenkin suojella oikeudellisilta menettelyiltä jälkikäteen. Ja toisaalta pitää miettiä heidän tulevaisuutta. Jos on väärinkäytösten paljastaja ja sitten paljastaa näitä tietoja yrityksestä, jossa oli aikaisemmin töissä ja seuraavana viikolla pitää sitten hakea uutta työpaikkaa. No kuka sitten palkkaa sinut, koska aikaisemmassa työpaikassa vuodit lietoja, eli meidän täytyy miettiä heidän tulevaisuuttaan ja sitä, miten oikeudellisella puitteilla voidaan vastata näihin haasteisiin. Ja sitten seuraava kerros Sven Giegold vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Me uskomme, että tämä tutkintavaliokunta on hyvä mahdollisuus siivota tätä rahoitussalailua kansainvälisessä taloudessa. Eurooppalainen väärinkäytösten paljastajan suojelu on jotakin, mitä edelleen puuttuu, ja Jean-Claude Junckerilla haluaisin sanoa nyt, että me emme tarvitse mitään uutta kuulemista väärinkäytösten paljastujen suojelusta, me tarvitsemme lainsäädäntöesitystä ja tarvitsemme sitä nyt. Tällä hetkellä tänään puolipäivän aikaan lehdistilaisuudessa me esittelemme kaksi EU-vuotoa, jotka mahdollistavat sen, että väärinkäytösten paljastajat voivat lähettää meille anonyymisti, turvallisesti tietoja EU-lainsäädännön rikkomuksista, vallan väärinkäytöstä EU-instituutioissa, jäsenvaltioissa ja yksityisellä sektorilla. Ja nyt kysymykseni toimittajalle, toimittajille. Suomesta, Belgiasta ja Sveitsistä. Olitteko te tietoisia eu laisen rikkomuksista tai huonosta hallinnosta EU-instituutioissa tai jäsenvaltiossa tai yksityisissä yrityksissä. Voisitteko luetteloida täsmällisemmin, missä olette nähneet tällaisia rikkomuksia tai huonoa hallintoa? Kuka aloittaa? Schau in die Runde. Well, um, as, I, as I told before, um, I can... Kun sanon aikaisemmin, voin puhua vain omasta tutkimusalueestani ja me näemme, että laki oli rikottu Kyproksessa, koska tällaisia omistajia ei mainittu, vaan valtakirjaomistajia vain, siksi otin yhtä pankkeihin ja he kertovat he sanoivat, että tämä on ihan roskaa, eivät halunnut vastata yhtään mihinkään kunnolla. Joten toivoa on, että näissä asioissa voidaan edetä ja todella katsoa tätä tapausta tarkemmin. Minun mielestäni ja samoin oli 2008 Tämä oli rikos, jos ei mainitse todellista omistajaa ja edunsaajaa. Olemme nähneet tämän uusissa tapauksissa, jotka ovat olleet julkisuudessa pitäisi oikeastaan rangaista siitä, jos antaa väärän todellisen omistajan nimen, mutta tällaisia asioita pitää rangaista, rankaista ja vain, julkisesti vain, silloin asia muuttuu ja todelliset edunsaaja-omistajat nimetään. Um, we saw in the money laundering case. Rahanpesutapauksessa Metson osalta nähtiin, että ainoa asia, joka tapahtui, oli se, että johtaja erotettiin, mutta poliisi ei tutki tapausta Eli tämä on aika merkillistä, koska siellä ehkä kuvitellaan, että tällaista tapahtuu Venäjällä, koska hän oli venäläinen, ja se sitten jotenkin jää tällaiselle harmaalle alueelle lainsäädännössä, mutta on outoa, että tällaista tapahtuu Euroopassa eikä kukaan tutki tätä. Ja sitten rikokset, jos puhutaan lähdesuojasta. Suomessahan se on ollut erittäin voimakas. No, oikeudessa se voidaan murtaa, jos kyse on vakavista rikoksista, joista rangaistus on yli kuusi vuotta vankeutta. Näin ei koskaan ole käynyt, mutta nyt on tapaus, joka on hallinto-oikeudessa. Eli on mahdollista, että jotain nyt tapahtuu tälle lähdesuojalle Suomessa. No. Muita täydennyksiä? Herra Kleriks. like to point at, at an interview that I did during the course of the Panama Papers with... with... Haastattelin Europolia Panama Paperin yhteydessä. Europolin jo, tiedustelu- ja rahoituspalvelun yrityksen johtaja sanoi, että kaikissa tutkimusta Europol tekee, niin jossain vaiheessa he näkevät, että offshore-yrityksiä käytetään koko prosessissa hyväksi, joten Pyytäisin teitä kutsumaan tähän valiokuntaan ei vain Mossack Fonseca Luxemburgin, vaan myös esimerkiksi rikoksenvastaiset toimijat ja rahanpesuvastaiset vastaiset toimijat ja niin edelleen, koska he voivat antaa teille täsmällisempiä tietoja siitä, mitä lakeja oikein on rikottu. Meille journalisteillekaan ei ole niin kovinkaan helppoa kirjoittaa artikkelia siitä, missä syytämme jotakin lain rikkomista. Voimme kirjoittaa siitä, minkä näemme, voimme kirjoittaa todisteista, joista on mustaa valkoisella, mutta pääasiassa tämä kuuluu syyttäjälaitoksille pureutua näihin rikoksiin ja löytää täsmällisesti mitä ja missä lakeja on rikottu. Ehkä tässä mielessä Europol tai joku muu tällainen vastaava taho voisi myötävaikuttaa tähän tutkimukseen. Kiitos. Muutama sekunti vielä, joten voin jatkaa seuraavaksi. David Coburn EFDDn puolesta, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielenkiintoista keskustelua, mutta näistä asioista on tiedetty jo vuosia, eivät nämä ole mitään uusia asioita meille. No, toimittajalta haluaisin nyt kysyä, ja tämä on hiukan ongelmallista. Olisi tietenkin hyvä, että rahanpesu ja muut kiellettäisiin, mutta väärinkäytösten paljastaminen voi olla ihan oikeutettua, mutta jos kaikki pettyneet työntekijät kaikissa pankeissa päättävät luovuttaa luottamuksellisia tietoja, niin silloin pankkijärjestelmä romahtaisi. Eli tässä on riskejä ei pelkästään väärinkäytösten paljastajille, vaan myöskin toimittajille. Eli mitä mieltä olette tästä? No tietysti aina voi saada sitten työpaikan EU-sta. Täällä on paljon asioita, joista voisi paljastaa väärinkäytöksiä. Mutta haluaisin tietää, millä tavalla tämä asia voitaisiin hoitaa, koska jonkinlainen rahoitussuoja täytyy olla. Stein. Kuka haluaisi vastata? Robert Stein? Niin, ei varmaan ole kysymys siitä, että laillistetaan salaisuuksien paljastaminen, mutta voi vain sanoa, että Luxemburgin esimerkkiä tarkastessa voidaan todeta, että vasta LuxLeaksien paljastamisen jälkeen nostettiin syyte eh, kahta toimittajaa vastaan, ilmiantaja, ilmiantaja vastaan, ja voitiin todeta, että nämä kolme olivat toimineet kaikkien Euroopan kansalaisten yhteisen edun puolesta. Ja ne tiedot, joita olivat eh, saattaneet julkiseksi, olivat kiinnostavia kaikkien eurooppalaisten kannalta, jotka maksavat veroja. Ja kyllä minusta tässä nousi erittäin selvästi esille se, että on täysin käsittämätöntä, että nämä kolme ihmistä päättyivät tuomioistuimen eteen. The keyword is very simple. It's public... Se on hyvin yksinkertainen yleinen etu. Piste. Siitä on kyse. Tuo ihmisoikeustuomioistuin on useissa yhteyksissä todennut, kun se on puhunut tästä tärkeästä kysymyksestä. Ei ole niin, että mikä tahansa salaisuus voidaan paljastaa, mutta jos asiassa on julkinen etu, yleinen etu, tämä on kyllä tullut selväksi LuxLeaksin ja Panama-papereiden kohdalla, että tämän tyyppisen poikkeuksen pitäisi kyllä olla mahdollista. Strotsik, Herra Strotsik, ei enää, ei. Herra Coburn, teillä on vielä mahdollisuus lisäkysymykseen. Yeah, please. You also, oh, sorry, pardon. Uh, that was very interesting. Niin, tämä oli mielenkiintoista, kiitoksia. No, EU käyttää tätä tekosyynä laajentaakseen etujaan kaikkialle. Niin, totta kai me lähdemme EUsta. Niin. Mutta. Eli he puuttuvat monien maiden asioihin. Eikö näiden valtioiden pitäisi nyt ryhdistäytyä ja hoitaa asiat sisäisesti, eikä jättää näitä asioita jollekin eurooppalaiselle taholle, joka tunkee sormiaan jokaisen piirakkaan. Ehkä me vielä puutumme tähän ajatellaan näitä aiempia kruunun siirtomaita, joita Iso-Britannialla oli, mutta kuka haluaisi vastata? Rat Silman? It's now, uh, it's now the fifth league I think we have, offshore league tämä on nyt viides liiga, ne offshore, viidennet vuodot, offshore leagues, China leagues, Panama leagues, Lux leagues. Ja ensimmäisten vuoteen jälkeen voitte vielä todeta, että pitäisi katsoa kenties peiliin, eikä ja kaikki nämä vuodot osoittavat, että on ollut uusia tapauksia osoittaa sen, että on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että asioita säädellään. Mutta jos me emme säätele tätä offshore-teollisuutta, se on kuin villi länsi. Ja haluaisin vain korostaa sitä, että me emme nyt täällä katso pelkästään veroja. Olemme löytäneet lasten käyttöä, asekauppaa, terroristien toimintaa. Me emme puhu pelkästään jostakin pikkurikoksista, me puhumme todella suurista rikoksista. Ja todellakin on tarvetta säätelylle. Ja, vielen Dank. Als nächstes ist Frau Barbara... Seuraavaksi Rova Kappel, EDF, herra Coburn. Niin, teillä on vielä kolme. Knuus, korva Knuus, olkaa hyvä, te, olkaa hyvä. Uh, very, very shortly about the, uh, your comments. Uh, Ihan lyhyesti kun puhutaan näistä paljastuksista, liikskysymyksistä. Yleinen etu, niin kuin Kristoff ja muut sanovat, että tämä on avainsana. Siksi on niin tärkeää tutkiville journalistille käydä läpi tätä paljastusmateriaalia. Ei voi vaan heittää tätä tietoa nettiin nettiin. Sitä pitää kyllä ajatella, jos haluaa miten toimii, jos tulee tällainen paljastus EU-ssa, kuka käy läpi sitä materiaalia. On erittäin tärkeää löytää tämä tarina, joka liittyy yleiseen etuun, eikä vain dumpata tietomateriaalia internetiin. E Nyt Rova Kapel ENF-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Eh, toimintaa, jotka koskevat kansallista, kansainvälistä konsortiota. Te olette onnistuneet paljastamaan suurimman skandaalin rahoitusalueella. Te olette julkistaneet yli 11,5 miljoonaa asiakirjaa, tuhans, niin kuuluu tuhansia post- pöytälaatikoyrityksiä. Ja minusta tärkeää on se, että te olette onnistuneet samanakaan tietoisuutta ihmisten joukossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tietoisuutta siitä, että veronmaksun välttäminen veronkierto ovat vakavia asioita. Euroopan unionin budjetti menettää 70 miljardia euroa veronmaksun välttämisen ja veronkierron kautta. Ja ja kansainvälisellä tasolla tämä menetykset ovat vielä huomattavasti suurempia. Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin, on ollut kolme pakettia, joiden kautta on pyritty lisäämään avoimuutta. Voitte nähdä, että on hyvin tärkeää se, että saadaan automaattista tietovaihtoa tai maakohtaista raportointia ja kumpikin käynnistyy ensi vuonna. Tärkeä asia on se, että saadaan tehokkuutta lisää verotusjärjestelmissä ja on tärkeää, että verotusjärjestelmät ovat myöskin oikeudenmukaisempia. Nämä toimenpidepaketit ovat yhteydessä kansainväliseen toimintaan, niin kuin tänäänkin useaan otteeseen mainittiin, tarvitaan kansainvälistä toimintaa, mitä 15 äh, äh, ohjelmasuunnitelma, joka liittyy tähän OECDn BEPSiin, vero, pohjan rapauttamista estävään toimintaan. Kysymys on myös siitä, että täytyy olla myöskin tämä OECDn lista, joka olisi verosaparasiiteista kattava. Tämä on hyvin tärkeää ja on olemassa myöskin jo listoja, jossa on mainittu tärkeimmät veroparatiisit, muun muassa Sveitsi, ja Yhdysvallat, jotka ovat muun muassa Paiveisen jäseniä. Minun kysymykseni herrat Silmanille ja Rova Steinille kuuluisivatkin, pidättekö te asianmukaisena sitä, että tehdään tällaisia listoja vai oletteko sitä mieltä, että toimenpiteet, jotka liittyvät nimenomaan toimenpiteisiin niissä maissa, jotka ovat ne listalla, olisivat yhtä tärkeitä. Ja sitten mitä tulee näihin välittäjä tahoihin, tänään on usean otteeseen esille, että heillä on hyvin tärkeä rooli. Takse erityisvaliokunnan puitteissa puhuttiin toimenpiteistä, jotka liittyvät tällaisen käytännössääntöihin pankeille ja veroneuvojille, että tällaiset pitäisi työstää. Eräs Stotsikille myöskin erityisesti, riittäisikö tämä vai pitääkö kenties mennä pitämällä, riittääkö se, että syntyy tällainen käytännössääntö vai tarvitaanko käytännöllistä todellakin tällaisten toimenpiteiden toimeen saattamista ja Rova Kaple, te, te ylititte puheaikanne puoli minuutin sijasta kaksi ja puoli minuuttia. Kuka vastaa ensimmäisenä? Herra Strotsik? Mm, anfang. Voin aloittaa. on lakeja, jotka liittyvät näihin huolellisuussääntöihin. Ja samalla on syy sille, miksi saksalaisissa pankeissa, miksi he mielellään toimivat Sveitsissä, Luxemburgissa tai Kanalisaarilla. Ja jos nyt sitten sanotaan, että mietimme nyt uusia sääntöjä, niin meidän täytyy miettiä niiden sisältöä, mutta Meillä on jo hyvin valmisteltu asiaa ja se johtaisi siihen, että näitä asioita hoidetaan alueella, jota ei säädellä. Ja tuleva, aikaisemmin on nähty, että suuri pankki, jolla ei ole maassa varsinaista suurta merkitystä, niin jos tätä toimintaa halutaan jatkaa, niin kyllä sille löytyy jonkinlainen keino. Haluaako joku täydentää? Ratsilman. Varmastikin on hyvä, jos tapahtuu tällaista lainsäädännön toimipanoa ja myöskin mustat listat, siitä voi olla hyötyä. Ja Sveitsin tapauksessa on tapahtunut paljon istysaskelia, ennen kaikkea pankkisektorilla. Nyt asiat tapahtuvat asianmukaisesti. Suurempia ongelmia on siinä, mitä tulee asiantuntijoiden toiminnan säätelyyn. Ja FATF, kansainvälinen, kansainväliset rahoituksen selvittäjät, siis he ovat aika tiukkoja. Jos kaikki heidän suosituksensa pataisiin kaikkialla toimilla, se on huomattavasti pitemmälle listat, jossa on mukana että mustia listoja, mustat listat ja, ja erilaiset suositukset, niin niistä kokonaisuudessa ei se voi olla hyötyä. Mutta on, on ehkä johdonmukaisempaa puhua siitä, että on olemassa porsaanreikiä, miltä ne näyttävät. Olemme puhuneet tässä paljon pankkeista. Me näemme, että toimitaan nyt pankkeista, nyt asianajajien kanslioihin. Täytyy toimia tehokkaasti voinut jälkikätäröitä säätelemään pankkeja, jotka ovat luopuneet tästä liiketoiminnasta ja sen sijaan täytyy siirtyä sinne, missä toiminta nyt tällä hetkellä tapahtuu. Valitettavasti politiikka toimii hyvin usein jälkikäteen, se on politiikan oma ongelma. Ja nyt sitten herra Ludek Niedermayer, olkaa hyvä. Thank you very much and uh, mostly uh, let me thanks all for coming here. Uh... Kiittäisin kaikkia tänne tulosta aut, olette auttaneet meitä parantamaan asioita, eikä vain joidenkin kohdalla, vaan toivottavasti kaikkien kohdalla. Varmasti tulevina kuukausina tulemme ymmärtämään paljon paremmin tätä ongelmaa ja ilmiötä. Meidän pitää ymmärtää substanssi itse asia, ei vain se, että näin tapahtuu silmiemme edessä. Jo, joillakin kiinnostavilla ihmisillä on huomattavan kiinnostavia rahasummia ja kiinnostavissa paikoissa. Meidän pitää todellakin ymmärtää, mitä oikein tässä kaikessa tapahtuu, joten aloittaisin parilla yksinkertaisella kysymyksellä. Ensinnäkin, LuxLeaks panopaperiyritykset näyttää siltä, että LuxLeaks-tapauksessa nämä ovat aika yksinkertaisia kysymyksiä käsiteltiin. Yrityksiä, jotka harjoittivat aggressiivista verosuunnittelua, veronkiertoa, veron välttämistä, joka johtui lainsäädännön porsanhuolusta, kun puhutaan Panama-paperista. Tämä on paljon kompleksisempi kysymys. Puhutaan laittomista, jopa rikollisista toimista, korruptiosta, rahanpesusta ja tietenkin tähän liittyy vahva moraalien ulottuvuus. Ensimmäinen kysymys, oletteko samaa mieltä siitä, on niin, että Panama Leaks on paljon monimutkaisempi kysymys kuin aikaisempi LuxLeaks. Teidän mielestänne uskotteko te, että nämä löydökset, joita olet kuvanneet, kyse on siitä, että käsitellään tuloja, joita on saatu rikollisesta tai laittomasta toiminnasta vai onko kyse vai, vain lainausmerkeissä veronkierrosta rikkaiden kohdalla vai tarkastelemmeko asioita, jotka ovat pääasiassa laillisia, mutta kuitenkin varsin kyseenalaisia niin, että jotkut voivat siirtää varojaan EU-ssa tai USA säännellyistä oikeusalueista muualle, missä lakeja on vähemmän. Kiitos. Frau Stein. Frau Stein. Niin. Kysymys on hyvin erilaisista toimista. Minusta on jo käynyt selväksi se, että on tällainen tavallinen keskisuuri yritys, joka haluaisi vain säästää verojen maksussa – ja sitten on tavallisia rikollisia ja on sellaisia, jotka ovat mukana monenlaisissa erilaisissa rikollistoimissa, jotka on tarkoitus salata. Siis se, mitä tulee tähän mutkikkuuteen, meidän kannaltamme Panama-paperit olivat, eivät välttämättä mutkikkaampia siksi, että niiden sisältö oli niin rikasta, vaan toisaalta se oli yksinkertaisempaa työtä kuin Luxemburgin tapauksessa, koska Kuitenkin todellisuudessa on niin tietysti konkreettisesti, niin kuin Luxemburgin osalta, voitin todeta, se liittyy tällaisiin verotuksellisiin porsareikiin, ja Panaman tapauksessa tämä on monimuotoisempaa, koska poliitikot, jotka ovat menettäneet eh, virkansakin, he ovat hyvin erilaisista syistä eronneet tehtävistään. Usein syy ei liity näihin papereihin. Se on tämä moraalinen syy. Ja Niinpä tämä on olennaisesti monimuotoisempaa ja siksi haaste on nyt sitten niin suuri katsoa sitä, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, jotta tällaiselle liiketoiminnalle saadaan loppu. Herra Kleeriks. Yeah, uh, so I, I agree with... Uh, niin olen samaa mieltä Julian kanssa siitä, että LuxLeaks oli itse asiassa paljon monimutkaisempi. En tiedä, onko kukaan lukenut näitä päätöksiä, mutta se oli todella monimutkaista. Hyvin hankalaa teknistä tekstiä hienoja sanoja paperilla, mutta se oli meille hyvin vaikea siis ymmärtää, mitä, mistä tässä on kyse näissä verosopimuksissa. Mutta Panama-paperit sitten taas on aika yksinkertainen asia. Eli en halua olla yhteydessä tähän pankkitiliin tai näihin varoihin, jotka ovat peräisin tietystä lähteestä. Eli sitten perustan yhtiön ja oma nimeni ei näy missään. Ja tällainen järjestelmä on mahdollinen. Eli tämä nyt on paljon yksinkertaisempi ymmärtää. No, ovatko nämä tarkoitusperät laillisia tai laittomia? No, edes belgialainen haastattelussa sanoi, että hän ei koko elämänsä aikana ollut tavannut ketään, joka olisi perustanut offshore-yrityksen toimijakseen avoimemmin. Siis siitähän tässä on kyse. Vaikka sitä käytettäisiin laillisiin tarkoituksiin, niin se johtuisi edelleen siitä, että haluaa piilotella jotain. Ja ehkä joskus on ihan oikeutettuja syitä piilotella jotain esimerkiksi bisneskumppanilta, koska hän ei ole samaa mieltä jostain strategiasta, mutta itse haluaa sitä jatkaa. Se ei liity laittomuuteen. Ehkä haluaa piilotella asioita, koska on eroamassa puolisostaan Eli se, mitä nyt on nähty näissä yrityksissä, joita Siis tämä koskee kaikkia offshore-yrityksiä, niin se piilotellaan asioita, laillisia tai Belgiaan liittyisi myöskin historiallisia syitä. Ajattelen sitä, miksi on syytä salata omaisuutta. Niihin on erinäisiä syitä. Nyt sitten Anna Gomes, sosiaalidemokraateista. Olkaa hyvä. Coming. My question is... Kiitos. Kysymyks eli kuuluu Fonsecanhan piti olla ensimmäinen näistä suuremmista yrityksistä, jotka organisoivat tällaisia offshore-rakenteita pankkien kanssa, siis pankkien, asianajien, rahoitusneuvojien ja niin edelleen kanssa. Voisitteko kertoa meille, oletteko te käsittelemässä näitä kolmea muuta suurta toimijaa, ja oletteko te pyr- voineet havaita jonkin mallin siinä, mitä tulee tällaisiin verotuksellisiin armahduksiin, joita on tapahtunut Euroopan jäsenvaltioissa viime vuosina, joka on ollut viimeinen mahdollisuus itse asiassa pestä ne rahat, jotka ovat olleet veroparatiiseissa, joita on paljastunut jos ajatellaan tällaista varoja, joista, joiden osalta on pyritty välttämään veromaksua tai varoja, jotka ovat tulleet järjestöllisestä rikollisuudesta tai, tai muuta kautta. Tämähän on tavallaan malli. Tämä on mahdollisuus saada rahat palautettua takaisin kotimaahan ja samalla pestä ne. Ja minun kotimaassani on ollut tällaisia armahduksia useampana vuosina viimeisen vuonna 2012 ja itse asiassa EU-troikka eh, e oli se maa, se joka myöskin antoi siunauksensa tälle veroarmahduksille. Maa, josta puhun on Portugali. Niin, oletteko te havainneet tällaista ja pitäisikö meidän tehdä tälle jotakin? Ja, dank. Auch eine schwierige Frage. Niin, vaikea kysymys toimittajille. Kysymys, joka itse asiassa pitäisi osoittaa komissiolle ja jäsenvaltioille. Kuka haluaisi vastata? Onko vapaaehtoisia? Ja, Herr Strotzig. Herra Strotzig. Ähm, <clears throat> ich kann mal versuchen, die... Voin yrittää vastata viimeiseen kysymykseen liittyen tähän Saksan verokysymykseen. Siellähän oli sääntelyä, joka liittyi siihen, että jos itse ilmoitti näistä verojärjestelyistä, no se mitä minä olen nähnyt ja kollegat, niin tämähän liittyy nyt toiseen kohderyhmään. Jos joku perustaa offshore-yrityksen ja sitten juristin kanssa keskustelee tai pankkiirin kanssa, niin sitten ollaan hiukan pidemmällä, mitä tulee tähän rikolliseen toimintaan. En nyt tunne näitä lukuja, varmaan mitään julkisia lukuja ei ole olemassakaan, mutta tämä koskee lähinnä ihmisiä, joilla on aika paljon rahaa ollut sveitsiläisellä tilillä tai useammissa, useammissa pankeissa – jotka eivät olleet suoraan hänen nimissään. Haluan täydentää Rostain. Niin tähän ensimmäiseen osaan. Kyllä me varmastikin erittäin suurella innostuksella käsittelisimme mitä tahansa muutakin äh, asiana ja toimistoa. Mutta joku täällä sanoi, että eihän tämä ole mitään uutta. Se on totta, ei tämä rakenteeltaan ole sinänsä mitään uutta. Ja nämä paljastukset ovat mahdollistaneet sen, että emme pelkästään katso konkreettisesti asioita, ne ovat mahdollistaneet myös sen, että me saamme aikaan huomiota, koska kysymys on todellakin asioista, jotka ovat rikkomuksia lainsäädäntöä vastaan. Ja se merkitsee sitä, että on ylipäätään mikään, mikään syy siihen, että raportoi näistä asioista – ei ole kovinkaan helppoa, jos on pari tietoa jostakin asianajatoimistosta, ja toimistosta, että pystyy tekemään niistä hyvän jutun. Niin, ensimmäinen osa kysymyksestä, siihen varmaan palataan työn myöhemmissä vaiheissa. Kyllä me intensiivisesti olemme yhteydessä asiasta vastaavien viranomaisten kanssa. Ja sitten Constance Le Grip EPP-ryhmästä. Eh, e euh, Kiitoksia. Kiitän ensinnäkin tutkivia journalisteja siitä, että tulivat tänne pitämään mielenkiintoisia valaisevia puheenvuoroja ja nyt voimme ymmärtää paremmin, minkälaisia piirejä toimii maailmanlaisessa liiketoimintamallissa tavallaan ja miten petoksia tehdään, rahaa pestään, halutaan pitää kiinni. Tietenkin pankkisalaisuudesta on erilaisia bulvaaneja, offshore-viritelmiä. Tarkoituksena on luoda tällaista opakkiutta, läpinäkymättömyyttä. Paljon on jo sanottu lainsäädännön tilanteesta EU-ssa tällä hetkellä, minkälaisia porsanreikiä on, mitä parannuksia pitäisi tehdä. Tästä jo pitkälti on puhuttu muissa puheenvuoroissa. Haluaisin kuitenkin palata yhteen kysymykseen vielä, nimittäin nämä väärinkäytösten ilmiön äh, paljastajat puheenjohtaja tekin olette todennut, kuinka tärkeä rooli heillä on. Mitä toimintamalleja voitaisiin suositella? Mitä ehdotuksia voisitte tehdä siitä, miten heitä voitaisiin suojella ja suojella heitä ja heidän rooliaan? Kiitoksia. Tästä asiasta on puhuttu jo pitkään, mutta tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä. Silman. Teillä oli käsi pystyssä. Ähm, es gibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hinzu. No ei tähän ole paljon lisättävää. Eli tämä on varma, että lakeja pitäisi muuttaa niin, että näitä väärinkäytösten paljastajia ei rangaista. Mutta sitten täytyy muistaa myöskin avoimuus. Sehän liittyy näihin väärinkäytösten paljastuksiin. Eli jos meillä on, olisi enemmän tietoja pankkeista, niin niitä paljastajia tarvittaisiin vähemmän. Eli lakeja pitää mukauttaa, jotta nämä ihmiset eivät joudu vankilaan. Siitä kaikki ovat varmaan samaa mieltä. Mutta sitten avoimuus ja täytäntöpano ovat myöskin tärkeitä. Ja jos näillä kolmella alalla voidaan edetä samanaikaisesti, niin silloin olisi huomattavasti hankalampaa tehdä asioita tässä mittakaavassa kuin mitä nyt on käynyt ilmi näiden Panama-paperien osalta. Denmark ja... Kiitoksia. Se Tanskaan myynyt, se, myynyt näitä Tanskan nimellä, niin meidän täytyy ottaa nyt uudelleen esiin tämä väärinkäytösten palastajien tilanne. Oliko teillä jatkokysymys? Ei. Niin puhujalista on nyt päättynyt. Meillä on enää muutama minuutti ikävä kyllä aikaa. Ja pyytäisin, että tulkit voisivat ehkä 10 minuuttia antaa meille lisäaikaa. Täällä on nime, seitsemän nimeä vielä listalla. Korkeintaan minuutti, puoli minuuttia mielellään. Vastaus ja kysymys ensin Luke, sitten Dimasin, Scott Cano, Pietikäinen, Borgezio, Matkassi ja Niedenhysen. Eli sen jälkeen tämä luettelo pitää sitten sulkea. Eli luke, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kysymys Silmanille. Jos nyt oikein ymmärsin, te sanoitte, että valiokunnan pitäisi keskittyä näihin juristiyrityksiin, koska kysehän on usein pankeista. Ja haluaisin nyt tietää, puhutteko nyt juristeista EU-ssa vai juristeista Sveitsissä tai muilla alueilla EUn ulkopuolella? Ja millaisia sääntelyitä ajattelitte pankkien osalta ja näiden oikeusalan yritysten osalta EUssa tai EUn ulkopuolella? Eli voisitko hiukan konkreettisemmin kertoa, mitä toivoisitte tapahtuman ja mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä lainsäädännössä, jotta tämä ala, jota ei ole riittävästi säännelty, jotta sitä voitaisiin säännellä paremmin. Niin, Silmä, olkaa hyvä. Niin. Puhun nyt ainoastaan Sveitsistä, ja Sveitsissähän nämä juristit sääntelevät itse itseään, eli he valvovat itseään. Eli meillä ei ole mitään vastaavaa kuin esimerkiksi pankkivalvontaa. Eli valvonta on vähemmän ammattimaista tällä alalla. No Sveitsissä kuitenkin Mossack Fonseca on toiminut hyvin paljon ja siksi tässä asiassa on nyt tehtävä jotain. En nyt tiedä, tehdäänkö tälle asialle jotain Sveitsissä. No, Saksan tilanteesta en osaa sanoa. En tiedä, ehkä saksalaiset kollegat tietävät tästä jotain. Äh, also, ihan lyhyesti, meillä alkaa aika olla lopussa. Kurze Antwort, wie... Niin, ihan lyhyesti kokemukseni mukaan näistä papereista, niin juristin rooli Saksassa ei ole niin merkittävä kuin pankkien rooli tässä tapauksessa. Kiitos sitten Guesta, Fabio Di Masi. Olen Hampurista ja kysyn hampurilaiselta kollegalta. Tänään hän on puhuttu näistä ikävistä asioista. Nämä ovat meille tuttuja. Itsekin olen ottanut ottanut yhteyttä Mossack Fonsecaan ja meidän täytyy nyt puuttua tähän lainsäädäntöön. Olisiko hyvä, että tässä uudessa rahanpesudirektiivissä edelleen on mahdollista, että nämä nimetyt nämä yrittäjät ovat johtajia. Eli vaikka meillä on näitä edunsaajalistoja näistä henkilöistä, eli yrityksen pitää itse pystyä nimeämään nämä edunsaajansa – ja meillähän on mustallista näistä veroparatiisista ja näillä pöytälaatikkoyrityksillä on tässä myöskin roolinsa. Eli eikö Delawaren ja Nevadan pitäisi olla mukana tässä yhteistyöstä? Ja pitäisikö tämä kynnysraja laskea 25-10 prosenttiin? Eli mikä on kantanne tähän? Niin, kuka haluaisi vastata? Stein. Niin, jos pitäisi vastaa vain lyhyesti, niin Vastaisin ensimmäiseen kysymykseen ei, ei, toiseen kyllä ja kolmanteen ei. Geradezu perfekt, Frau. Täydellistä Rovastein. No Wir werden unsere... Tulemme tekemään tästä johtopäätöksemme. Molly Scott Carlo. Uh, and I'm really... I'm really glad that you've given... Olen kovasti iloinen, että sain brittiedustajana puheaikaa, koska haluan, tämä on tärkeä kysymys erityisesti, koska näen suuren riskin siinä, että Britit lähtevät EU-sta, sitten tulee ehkä maailman suurin veroparatiisi. Kun ensimmäistä kertaa tutustuin näihin papereihin brittinä, järkytti, että yli puolet offshore-yrityksistä, jotka toimivat, toimivat brittien, brittiläisillä Neitsytsaarilla ja muu, muualla yhteyksessä Iso-Britannian ja City dominoi näitä tietoja. Sitten, sitten Panamassa Panama-saaret, niin kuin viime viikolla paljastui. Sitten haluaisin kysyä, oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että Britannia on tämän asian ihan ytimessä, ja onko, onko veroteollisuus jotenkin puolueinen brittien suhtaan, vai johtuuko se tästä erityisestä lakifirmasta Mossack Fonsecasta? Entä sitten avoimuudesta ja tiedon, paremmasta tiedon saannista? Tätä Panama-paperit tässä ovat auttaneet meitä löytämään avaintoimijoita. Täytyykö meidän tavallaan säännellä paremmin brittien meren takaisia yritys paikkoja. Merkittäinen kysymys, mitä tulee iso britannia moniin kirjeen yrityksiin, jotka sinne on rekisteröity. Kuka haluaisi vastata? Herrat Siman. Niin voi vahvistaa sen, että olemme todellakin voineet nähdä paljon offshore-yrityksiä, jotka toimivat brittiläisillä Neitsesaarilla. On todellakin syytä uskoa, että ne ovat, ovat, suur, ne ovat suurin osa, mutta todellakin tähän kysymykseen, mitä sanoisin, että kun täällä joku puhui siitä, että rahanpesussa on tietty erityinen riski siitä, että e, kiertetään e, varoja, joista on veroa e, omaisuuden kautta tai Lontoon sitin kautta ja on tärkeää, että britit tekisivät avoimemmiksi tilanteen näissä alueissa, jotka ovat yhteydessä Britanniaan. Kiitos. Sirpa Pietikäinen. Thank you. Firstly, just, just... Kiitoksia. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on suojella väärinkäytösten paljastajia. Ja tämä pitäisi nyt toteuttaa nopeasti EU-ssa. No sitten markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä on selvää, että näitä tietoja ei voida saada, jos suojelu ei ole kohdallaan. No, voititteko toimittaa meille lisätietoja enemmän kuin mitä tänään kuulimme? Kiitoksia. Ja sitten nämä yhteydet näiden tapausten välillä. Ja kuten täällä jo todettiin, täytyy katsoa, missä näitä EU-sääntöjä kierretään tai rikotaan. Ja kolmanneksi, näettekö yhteyksiä politiikan tai poliitikkojen välillä, jotka olisivat heikentäneet EU-sääntöjen täytäntöönpanoja, mitä tulee esimerkiksi rahanpesuun ja huolellisuusperiaatteeseen. Ja uskotteko, että OECDn BEPS-suositukset ja tietojen vaihtosuositukset ovat riittäviä, jotta voidaan puuttua tähän asiaan? Kiitos. Dank. Kiitos. Haluaisiko joku vastata? Kysymykset hän on, ovat jo aiemminkin osittain olleet esillä. Rova Knuus. No, Ah. Well, the first question was, can you give us more info? Niin, Kysymys kuuluisi, pitää varsinkaan lisää tietoa. If we can give you the data, is... Voimmeko antaa tiedot teille? Onko se tässä kysymyksenä? Uh, I can understand that you can't give... Niin ymmärrän, että te voi antaa hyvin yksityiskohtaisia tietoja, mutta kysyn vain, onko teillä jotain tällaisia tietoja, koska varmaan ette ole kaikkia julkistaneet. Eli voisitte ehkä antaa analyysin siitä, niistä tiedoista, kun teemme tätä työtä. Eli Näettekö näitä yhteyksiä poliitikkoihin tai tällaisiin sääntöjen rikkomuksiin? Eli voittaisiko tätä asiaa tutkia hiukan pidemmälle? ICIJ. Niin, ICJ on verkkosivullaan julkaissut jo aika suuren tiedoston. Tiedot ovat peräisin Panama-papereista, Kuitenkaan kaikkia 11,5 miljoonaa paperia ei jaeta ulkomaailman tietoon eikä hallitukselle ja veroviranomaisille siksi, että me olemme toimittajia ja meidän tehtävämme on kertoa asioista, jotka liittyvät yleiseen etuun tai ovat yleisesti kiinnostavia eikä suinkaan toimia hallitusten puolesta. Muutkin parlamentit ovat pyytäneet meiltä näitä tietoja. Belgian parlamentti myös, me vastasimme ei. Emmekä voi tältä linjalta perääntyä onko EUn lainsäädäntöä kierretty tai rikottu. Minä toistan, mitä sanoin aiemmin. Jos lakia on rikottu, silloin minusta syyttäjä viranomaisten pitää puuttua asiaan, nostaa syytteitä. Aika ajoin tämä veteen piirretty viiva on olemassa tällainen harmaa vyöhyke, mitä tulee veron kiertämiseen, veronmaksun välttämiseen, toinen on laitonta, toinen ei. Ja mitä tulee sitten analyysiin, me olemme kirjoittaneet satoja artikkeleita. Minä vain kehottaisin kaikkia lukemaan artikkelit omilla kielillään, koska sieltä löytyy paljon tietoa. Olemme puhuneet monien asiantuntijoiden kanssa kautta maailman näistä kysymyksistä. Ehkä pitäisi vain aloittaa lukemalla artikkelit, jotka on julkaistu. Vielen Dank, Sirpa. Not your question. The next one. Uh, Can I uh, answer? Could I answer, e please? Could I answer? Ah, ah, ah, Just ah. shortly. Um, short. uh, niin, tässä sanoitte, että haluatte lisää asiakirjoja. Itse asiassa oikeustapaus, joka on kesken Suomessa, sen tausta, taustalla on poliittista painostusta, joka on äh, taustalla on valtiovarainministeri, joka edustaa teidän puoluettanne Suomessa, ja veroviranomainen ovat myöntäneet, että heihin kohdistuu poliittista painostusta, joka lähtöisin teidän puolueestanne. Kiitos tästä vinkistä, Rova Knuus. Ja nyt sitten viimeiset kolme. Meidän pitää noudattaa aikaa. Herra Borghezio. Herra Borghezio. Kiitoksia. Espresso-lehdessä julkistettiin nimiä. Siellä oli Giuseppe Donaldo Nicosia, joka on yksi tunnetuimpia mafiapomoja Italiassa. Ja tämä nyt on tärkeää asia liittyen tähän tutkimukseen. Tämä on askel eteenpäin, kun ajatellaan tätä Falcone Borsallinon toimia, mutta myöskin täällä parlamentissa on torjuttu rahanpesua ja hän sanoi, että kaikki huumekauppa kulkee rahoitus- ja pankkimaailman kautta. Esimerkiksi teidän pitäisi verrata tietojanne esimerkiksi Italian mafian vastaisen toiminnan tietoihin? Kiitoksia. Kiitos. Pystyykö joku vastaamaan? Herra Zielman. Niin minun tietää, kun siis nyt puhutaan, niin puhuit, italialaiset kollegat, niin he ovat enemmän kuin kaikki muutkin, ovat järjestelmällisesti tutkineet asioita Panama-papereista. En, en usko, että että ne, jotka on tuomittu tai joita syytetään, e, jotka ovat Italian järjestörikollisuuden huipputekijöitä, että he olisivat mukana tässä. Mutta todellakin on niin, että me todennäköisesti emme ole nähneet kaikkea, mitä tässä materiaalissa on, vaan että toistuvasti e, täytyy katsoa niitä uudestaan uudestaan. Siinä on aivan liikaa yhdelle ihmiselle, siihen se koko elämä. Siinä nousee esille jatkuvasti erilaisempia asioita, kenties tuolla mukana ole ratkaisevat henkilöt, vaan heidän omaisensa. Ja tämä varmasti koskee myöskin italialaisia kollegoja. Äh, Kiitos. Thank you, thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Toivotan Rova Knöselle hänen järjestölleen kaikkea menestystä, kun pyr- toiminnassa, mutta kuitenkin hämmästyttää, kuinka paljon veroviranomaisia EU-ssa ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin, jotta tutustuisivat kunnolla tähän tietoon, jota järjestönne on myöntänyt. Me tiedämme, että Mossack Fonseca yritys silloin, kun mafia ja muut sitä käyttävät hyväkseen, niin nämä tahot ovat yleensä varsinaisia yhteiskunnan tukipilareita ja ovat kuitenkin mukana tällaisessa järjestelmällisessä varastamistoiminnassa veronkierron kautta verosuunnittelun kautta, joten haluaisinkin kysyä journalisteilta, kuinka me käytämme tätä tietoa, jota teillä on, jotta voimme välittää sen veroviranomaisille samalla suojellen journalistien vapautta tutkia pitäisi pakottaa ihmiset todellakin myös maksamaan verot sen jälkeen, kun heidät on paljastettu. Se oli enemmänkin tällainen julkilausuma, Rova Knuus. As there have been said uh, here... Niin kuten sanottiin, niin kaikki tiedot, joita olemme julkaiset ovat ihan hyvää luettavaa veroviranomaisille. Ja sitten meillä on näitä offshore-tietoja. Ne ovat kaikki saatavilla. John Doe virallisessa asunnossa sanoi, että hän on valmis tekemään yhteistyötä veroviranomaisten kanssa. Eli en nyt tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta tämä on kuitenkin tärkeä askel. Kiitos. Ja viimeinen kysymys, Cora von Nyhysen. Um, um, thank you for being... Kiitoksia puheenjohtaja että voimme käydä tätä keskustelua. Te kaikki korostitte, kuinka tärkeää on, ei vain laki, vaan lain täytän, valvonta ja täytäntöönpano. Haluaisin kysyä, meidän on vel- pankit joutuvat ilmoittamaan epäilyttävistä transaktioista. Tämä on vaikea kysymys, koska tätä täytyy tarkastella jälkikäteen. Onko teillä ollut sellaisia tapauksia tai tuliko sellaisia tapauksia esiin, mistä on todisteita, että transaktiosta ei oltu raportoitu ja kuitenkin ne liittyvät rahanpesuun tai korruptiokysymyksiin ja niin edelleen. Vielen Dank. Wer möchte die Schluss... Kuka haluaisi antaa loppuvastauksen? Frau Knus. Uh, yes, answer it. Frau Knus. Vastaus on kyllä. A great, great, great many. And... Hyvin moni, jos katsoo ne kaikkia epäilyttävien toimia raportteja, mitä tulee näihin brittiläisiin neitsytsaariin, niitä on tapauksia tai seurattu on tapauksia, jossa on ollut offshore-yrityksiä, jotka ovat harjoittaneet lasten käyttöä, tai ainakaan epäilty olevan osa pedofilirengasta, mutta kuitenkaan syytteitä ei ole nostettu eikä ole ollut mitään tämän kummempaa asianmukaista huolellisuutta ja uskon, että tämä varmastikin vastaa teidän kysymykseenne. Ja nyt tulemme sitten tähän loppuun. Haluaisin sitten loppukommentit lyhy- lyhyesti. Haluaisin todellakin kiittää lopuksi kaikkia, jotka olivat mukana tässä, ennen kaikkea toimittajia. Valitettavasti herra Obemairin kanssa tämä keskustelu ei oikein onnistunut, mutta varmastikin jatkossa meillä on tilaisuus vielä kuulla häntä täällä kirjailijana ja yhtenä kirjoit- asiasta kirjo- kirjoittaneista kirjailijoista. Haluan kiittää todellakin kaikkien kollegojen nimissä. Meille tämä oli erittäin tärkeää. Tätä kautta me saatoimme nähdä, miten välttämätöntä on tämä, että tapahtuu toimenpiteitä. Saamme ehdotuksia toimenpiteistä. Haluan kiittää teitä. Että tämä ensimmäinen kuulemis tulee, tulee hyödyntämään meidän jatkotyötä. Me haluan kiittää myös tulkkeja, sihteeristöä, valmistelutyöstä. Ja haluan lisätä vielä senkin, että puheenjohtaja yhdessä kahden muun kanssa tämän jälkeen on valmis vastaamaan toimittajille, jotka eivät vielä pääse esittämään kysymyksiä. Toivotan teille kaikille hyvää päivän jatkoa tämän jälkeen. Good.